Uh, good afternoon, everybody. Now I got the necessary item to open the meeting. Hyvää iltapäivää. Voimme aloittaa kokouksen, koska tarpeelliset kohdat on nyt kasassa. Hyvää iltapäivää, kollegat. Aloitetaan valiokunnan kokous tältä iltapäivältä. Meillä on kolme kohtaa esityslistalla. Ensinnäkin eurooppalainen tutkimusmääräys rikosoikeuden alalla esittelijä Melo. Sitten Unkarin tilanne ja komissiosta pääosaston pääjohtaja. Ja viimeisenä kohtana keskustelemme perusoikeusviraston monivuotisesta kehyksestä vuosille 13-17. Valiokunnan puheenjohtajana en ollut paikalla en, en voi olla paikalla iltapäivällä, olen kuitenkin nyt alkuun puheenjohtajana, mutta kertoisin, että kollega, kollegana Unkarista haluan myös osallistua keskusteluun. Ja tämän puheenvuoron ajan sitten puheenjohtajana toimii Sofi Intveld, jotta ei synny minkäänlaisia ongelmia, jos tämä teille sopii. Aloitetaan ensimmäisellä kohdalla esityslistalla. Rikosoikeuden alan eurooppalainen tutkintamääräys. Tämähän liittyy äärimmäisen tärkeään kysymykseen sen suhteen, miten keskinäisen tunnustamisen pitäisi toimia erilaisissa kansallisissa perustuslaki- ja oikeusjärjestelmäpuitteissa. Kesäkuussa ja jo joulukuun lopussa hyväksyttiin yleinen lähestymistapa neuvostossa. Esittelijä Melo esittelee oman mietintöluonnoksensa. 31. tammikuuta on määräpäivä iltapäivällä kello 17 tarkistukselle. Edus, esittelijä, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä ehdotus sillä pelissä on äh, aika poleminen kysymys. Kaikki tiedämme, että Eurooppa-hankkeen syventyminen on avannut rajat henkilöiden ja tavaroiden vapaa liikku- liikkuvuus on nykyään mahdollista. Mutta mitä tulee oikeusalaan, se on luonnollisesti säilynyt tässäkin yhteydessä vielä pitkälti jäsenvaltioiden vastuulla eh, esimerkiksi poliisitoiminta tai oikeuslaitoksen toiminta ei yleensä rajoja voi ylittää. Eli tämä toiminta ei ole rajat ylittävää ja tästä huolimatta meidän on huolehdittava siitä, että eurooppalainen alue säilyy myös oikeuden alueena. Se, että henkilöt ja tavarat voivat liikkua vapaasti, ei saa johtaa siihen, että rikollisuus lisääntyy. Tämän aloitteen pääasiallinen haaste lieneekin siinä, että meidän on huolehdittava siitä, että rikosoikeudelliset toimet voivat olla tehokkaita myös rajat ylittäen ilman kuitenkaan, että ne rikkovat su- jäsenvaltioiden suvereenisuutta tai vaarantavat näiden äh, perustuslaillisia oikeuksia. Näin ollen, arvoisa rouva puheenjohtaja, parhaat kollegat, nämä muutokset, joita äh, olen ehdottanut, varmaan voivat joitain ongelmia mm, ratkaista, ongelmia, joita kollegat ovat nostaneet esiin ja täytyy sanoa, että periaatteessa on olemassa äh, aika hyvä tilanne sinänsä, että suuri osa niistä ehdotuksista, joita kollegat eri jäsenvaltioista ovat tehneet ja myös äh, ne ehdotukset, joita olemme saaneet ähm, alan edustajilta, tuomareilta ja niin edelleen, niin todella ovat aika yhdenmukaisia kuitenkin. On tärkeää ymmärtää, mitä tässä on pelissä. En tiedä, ovatko kollegat ehtineet lukea tämän ehdotuksen, mutta tämä eurooppalainen päätös on päätös, joka liittyy siihen, että jäsenvaltiossa voidaan antaa oikeudellinen päätös niin, että toisessa jäsenvaltiossa voidaan niin kutsutun vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen pohjalta sitten käynnistää omat prosessinsa. Ja minä olen pyrkinyt ainakin, siihen en tiedä olenko tässä onnistunut, mutta olen pyrkinyt käyttämään lähtökohtana juuri tätä vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta niin, että oikeudellisen ja perustuslaillisen järjestelmän välillä ei pääse syntymään konfliktia, koska tällainen konflikti vaarantaisi koko järjestelmän toimivuuden. Täytyy varmistaa se, että jokaisessa jäsenvaltiossa oikeudellinen viranomainen osallistuu tähän toimintaan. Siitä tässä on kyse. Ja nyt tietenkin tässä on sitten vielä poleemisuutta sen suhteen, että voiko poliisi viranomainen tehdä tämän pyynnön toiseen jäsenvaltioon, että toinen jäsenvaltio käynnistää tutkinnan. Tässä tapauksessa nimittäin on puhuttu siitä, että kyseessä on aina oltava tuomioistuimen, että tämän pyynnön on tultava tuomioistuimelta. Toisaalta sitten taas tällainen pyyntö voidaan myös evätä. Tämä on ikään kuin jäsenvaltion suojamuuri, jotta jäsenvaltion omaa lainsäädäntöä vastaan ei rikota tai varsinkaan perustuslakia vastaan. Ja tässä ei esimerkiksi saa käydä niin, että joku tuomitaan samasta teosta kaksi kertaa. Tämä on hyvin tärkeä mm, periaate ja tämä periaate halutaan tunnustaa koko Euroopassa. Toinen hyväksyttävä syy tutkintapyynnön hylkäämiselle voi olla se, että pyynnössä määritellään perusteluina sellaisia tosiasioita, jotka eivät ole rikos tässä kyseisessä maassa, jolle pyyntö esitetään, vaikka ne olisivatkin rikos pyynnön esittäjämaassa. Samoin äh, niin kutsuttu alueellisuus, territoriaalisuus on tässä periaatteena. Eli jos rikos tehdään tietyn jäsenvaltion alueella, jäsenvaltion, joka sitten esittää pyynnön toiselle jäsenvaltiolle, ja jos tämän toisen jäsenvaltion, jolle esintä, pyyntö esitetään, olettaa, että tämä rikos on tapahtunut sen alueella, se voi hylätä tämän pyynnön, koska se voi näin hoitaa tämän tutkinnan itse. Esimerkiksi pohjoismaalaiset kollegat ovat olleet huolestuneita tästä, jos puhutaan esimerkiksi mielipiteenvapaudesta tai lehdistönvapaudesta. Ne ovat nähneet tässä mahdollisia ongelmia. Esimerkiksi Ruotsissa nämä säännöt ovat erittäin erityislaatuisia luonteeltaan ja siksi tällainen vastalause on Ruotsin taholta esitetty. Tai jos perusoikeuksia, rikotaan perusoikeuskirjan luettelemia oikeuksia vaikkapa, tai vaikkapa oikeuksia, jotka liittyvät äh, eurooppalaiseen perusoikeuskirjaan, tai jos voi olettaa, että tuomari ei ole äh, tiettyjä tosiasioita ottanut huomioon, niin joka tapauksessa on luoteltu koko joukko perusteluja tämän pyynnön äh, hylkäämiselle. Ja rouva puheenjohtaja, tässä asetetaan myös määräaikoja, sillä äh, ilman määräaikoja tämä olisi aika merkityksetön. Ajatellaan vaikka rikosoikeudellista tutkintaa. Siihen äh, voidaan voimakkaasti vaikuttaa, jos todistusten tai todisteiden esittämisen määräaikoja ei kunnioiteta. Me kaikki tiedämme esimerkkejä sellaisista rikoksista, joista ei ole tuomioita saatu, koska mm, todistusaineistoja ei ole esitetty määräajoissa, vaikka Eurojustkin olisi ollut mukana. Ja tässä todella puhutaan 30 päivän määräajasta menettelyn käynnistämiseksi ja se maa, joka saa tämän pyynnön, voi luonnollisesti pyytää määräajan pidentämistä, jos tälle lykkäämiselle kyetään esittämään hyvät perustelut. Ja rouva puheenjohtaja, tässä se, mitä minä halusin sanoa. Olen hyvin kiinnostunut nyt kuulemaan, mitä eri poliittisten ryhmien edustajilla on sanottavanaan ja mitä varjoesittelijät haluavat minulle kertoa, mitä komissio, mitä neuvosto, niin että saadaan tämä hanke todella eteenpäin. Se on hyvin tärkeää rikosoikeudelliselle tutkinnolle kaikkialla Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin avaamme keskustelun ja kollegat saavat puheenvuoroja, haluan kysyä komissiolta ja neuvostolta Haluaisivatko he käyttää puheenvuoron? Neuvosto, olkaa hyvä. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin mainitsitte, neuvosto pääsi tässä aiheessa yleiseen lähestymistapaan kokouksessaan joulukuussa ja kovasti haluamme jo aloittaa neuvottelut tästä aiheesta. Olemme nyt juuri saaneet esittelijältä lausuntoluonnoksen. Saimme sen vasta eilen, mutta näin ensivilkaisulla olemme kovin tyytyväisiä siihen. Siinä on tärkeitä tekijöitä, jotka vastaavat pitkälti pohdintoja, joita olemme neuvostossa käyneet. Esimerkiksi sen, että suhteellisuustesti sisällytetään tähän ja tutkintapyynnön esittävän valtion vaatimus Tästä on puhuttu myös neuvostossa ja se liittyy myös yleiseen lähestymistapaan, joka hyväksyttiin joulukuussa. Sitten myös ehdotukset, joilla varmistetaan muutoksenhakumahdollisuudet myös muissa kysymyksissä tarvitaan kenties vielä lisätyötä. Esittelijä mainitsi puheenvuorossaan sen, että Oikeusviranomaiset pitäisi ottaa mukaan tähän työhön. Tällä alalla tarvitaan vielä lisätyötä. Ja perusteet kieltäytymiselle, esimerkiksi kaksoisrangaistavuuden perusteella. Tämä aihe vaatii vielä lisäpohdintaa. Kaiken kaikkiaan neuvosto pitää lausu- mietintöluonnosta hyvin tervetulleena ja kovasti odotamme pohdintojen ja neuvottelujen alkua tästä aiheesta lähitulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Nyt komissio. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Komission nimissä haluaisin kiittää esittelijä herra Meloa ja todeta, että puheenjohtajavaltion kanssa mekin onnittelemme esittelijää. Tämä mietintö tuntuu erittäin hyvältä pohjalta neuvosteluille neuvotteluille tässä asiassa yhteispäätösmenettelyssä. Komissio on yhtä mieltä Melon kanssa siitä, että kyseessä on keskeinen toimi, jolla voidaan parantaa rikosoikeuden alan yhteistyötä ja se liittyy tähän todellisen eurooppalaisen oikeuden alueen perustamiseen, että voitaisiin vastata nykymaailman haasteisiin ja, ja vastata tehokkaasti järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämä oikeus oikeuden alue, jota toivomme perustuu vastavuoroiseen luottamukseen ja tunnustamiseen. Se on jäsenvaltioiden välisen yhteistyön peruspilari todisten helpottaminen, niin, niin kuin tässä pyritään, tämä on aivan keskeinen asia. Sitä on esittelijäkin täällä kor- korostanut. Se on erittäin keskeistä, jotta rikosmenettely sujuisi hyvin. On tärkeää, että Euroopan syyttäjät tekevät yhä tiiviimpää yhteistyötä suojelakseen kansalaisia ja palauttaakseen uhrien oikeudet. Komissio on sitä mieltä, että jotta tämä rikosoikeuden alan yhteistyö olisi sellaista, jossa tästä välineestä olisi todella hyötyä, ja että pidettäisiin kiinni näistä järkevistä määräajoista, niin kuin esittelijä mainitsi, niin yhteistyön on oltava mahdollisimman sujuvaa. Mikä Tämä välineen on merkittävä todellista edistystä rikosoikeuden yhteistyössä. Sehän perustuu siihen, että suverenit valtiot tekee, haluavat omasta tahdostaan tehdä yhteistyötä tapauskohtaisesti. Tämä todella perustuu yhteistyölle sellaisen osapuolen kanssa, jotka jakavat oikeudelliset periaatteet ja, ja perusoikeuksien suojan. Ja, ja se perustuu myös luotettaville oikeusjärjestelmille se edellyttää, että tämän määrä, tämä määräys voitaisiin hyväksyä mahdollisimman kevyellä tavalla, ettei ole paljon muodollisuuksia ilman, että kuitenkaan puututaan epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden oikeuksiin, niin välineessä on oltava täsmällisiä tutkimukseen liittyviä toimia, kuten luvussa neljä on mainittu, nämä moderneja toimia, joita, jotka ovat välttämättömiä tänä päivänä. ajatellut erityisesti esimerkiksi tiliä, tilejä koskevia tietoja. Komissio on aivan yhtä mieltä esittelen kanssa siitä, että on hyvin tärkeää noudattaa henkilöiden proseduraalisia oikeuksia, kun kyseessä ovat sytetyt tai epäillyt kun tätä välinettä ja tätä määräystä käytetään. Komissio muistuttaa, että kaikki kaikki nämä proseduraalioikeuden tiekartan toimet eh, pyrkivät siihen, että vahvistetaan proseduraalisia oikeuksia eh, joihin tämä tutkintamääräys liittyy komission, neuvoston ja parlamentin käytettävissä, jotta löydettäisiin tasapainoinen tulos tähän tekstiin, joka on erittäin merkittävä osa yhteistä oikeudellista aluetta. Turn to the colleagues. Now we, uh, open... No niin, nyt kollegoilla on mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Kuusi äh, nimeä on listalla. Crocetta, Abret. Mr. Coelho, Mr. Foss and Mrs. Intfeld. Mr. Crocetta. Crocetta ensimmäisenä, olkaa hyvä. Grazie. Ehm, io visto che il... Kiitoksia. Kollega Melon mietinnössä on joitakin kysymyksiä mukana, jotka olemme esittäneet mm, SD-ryhmästä ja muiltakin ryhmiltä on tullut tänne panoksia koskien näitä takeita ja kansalaisten suojelua. Tämä on mielestäni tärkeää. arvioimme tätä tutkimusmääräystä niin, että pidämme sitä tarpeellisena. Mielestäni neuvosto oli aivan oikeassa, kun se teki tämän aloitteen. On aivan selvää, että ei voida vain sivusta katsoa, että on paljon sellaisia rikoksia, joita, joista ei voida rangaista, koska yhteistyö poliisien tai tuomareiden välillä, eri maiden välillä on, puuttuu kyseessä on nyt se, että on syntymässä aivan uusi oikeudellinen rakenne, niin kuin Melo mainitsi. Se perustuu tunnustamisen vastavuoroisuuteen. Kukin maa tunnustaa sen, että toinen maa toimii hyvin. Minusta tämä menee vähän liian pitkälle, se on mennyt vähän liian pitkälle jo aivan alusta asti. Jos nyt arvioidaan tätä perustelua, neuvoston asiakirjassa ei taata kansalaisten oikeuksien suojelemista vai perusoikeuksia. Mehän tiedämme, että kaikissa jäsenvaltioissa lainsäädäntö on erilaista. Kuinka pitäisi esimerkiksi toimia, jos nyt unohdetaan lehdistä, mutta kun ajatellaan Unkarin muita uudistuksia, ja jos sieltä nyt tulee asioita, jotka ovat ongelmallisia eurooppalaisille omalle tunnalle, mitä sitten teemme tällaisen Unkarista tulevan tutkintamääräyksen kanssa, joka on aivan ristiriidassa yhteisen oikeuden kanssa tai, tai erilaisten kansallisten lainsäädäntöjen kanssa. On aivan selvää, että mahdollisuuksien on annettava totta, että meillä on tänne jotenkin suuntaviivoja luonut, mutta on toimia, joita pitäisi vahvistaa. Esimerkiksi, ja tämän kysymyksen otimme esille jo aivan alusta asti, että olemme sitä mieltä, että tutkimusmääräyksen pitäisi antaa laitos, ei siis kuka tahansa poliisi missä tahansa ja valtiossa voi pyytää toisen valtion poliisilta tällaista ilman, että yksikään tuomari puuttuisi asiaan. Tämä merkitsisi paluuta poliisivaltioihin, eikä se merkitsisi enää oikeudellista yhteistyötä. Se rikkoisi näitä liberaaleja periaatteita, joille perustuu Euroopan perusoikeuskirjakin. Niin, eli tarvitaan tuomari, joka arvioi tilanteen. Mutta sitten täällä on ongelma loppupäässä, kuka tätä määräystä sitten toteuttaa. Melo sanoi täällä ensin, että että jos valtiossa tapahtuu rikos, äh, niin kuka tämän tilanteen arvioi? Onko kyseessä joku yleinen äh, viranomainen, johon liittyy kansainväliset sopimukset? Eihän se näin ole, vaan on otettava huomioon maan lainsäädäntö ja liberaaliperiaatteet Tämän, näiden periaatteiden mukaan tuomari on se taho, joka arvioi, onko kyseessä rikos vai ei. Eikä se mikään muu viranomainen voisi olla. Voisihan olla poliittisiakin viranomaisia mukana. Eihän näin pitäisi olla. Meidän olisikin nyt ymmärrettävä, mitä, nämä, mitä ovat epäiltyjen oikeudet. Niitä ei aina täysin noudateta. Sitten on yksi, yksi hyvin keskeinen kysymys koskee juuri näitä tutkinnanalaisia henkilöitä, jos siinä on kyseessä unkarilainen tai, tai italialainen tai englantilainen, englantilainen italialainen Englannissa tai, tai englantilainen Unkarissa, jos tällainen tilanne tulee, niin aika vaikeahan siinä on. Voimme toki puhua oikeusavusta ja niin edelleen, mutta kyllähän me tiedämme, että tässä ei ole samalla viivalla. Minä olen ni, niitä, jotka kyllä heittäisi avaimet kaivoon, kun on jotakin erityisen vakavia rikoksia, jotka liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen mafiaan. Mutta emmehän me voi olla samanlaisia kuin teurastajamme. kansalaisten oikeuksia ei saada rikkoa ja joitakin virstanpylväitä tänne tarvitaan niin, että voimme tätä tehostaa. Me haluamme mahdollisimman tiivistä yhteistyötä tämän tutkiman, tutkintamääräyksen tueksi. Olemme tyytyväisiä neuvoston aloitteesta. Minusta meistä tämä on tärkeä ja tunnustamme, että esittelijä on tehnyt merkittävää työtä, mutta olemme sitä mieltä, että täällä on jotakin kysymyksiä, jotka koskevat perusperiaatteita ja niiden olisi kuuluttava tähän mietintöön. Thank you, Mr. Crocetta. Mr. Albrecht. Kiitos, edustaja Albrecht. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Taidan puhua sittenkin Saksaa. Siksi kiitokset esittelijälle herra Melolle. Mielestäni tämä hanke on erittäin hyvä ja aivan oikeaan suuntaan otettava askel. No neuvostohan tällä hetkellä on jo pääsemässä sopuun sekin, ja kyllä nyt meidän parlamentissa olisi tärkeää saada hiottua oma kantamme valmiiksi niin, että voimme näyttää neuvostolle, minkälaista suuntausta toivomme tämän asian suhteen. No joka tapauksessa nämä asiat, joita täällä on otettu esiin, suhteellisuus, Nepisen idem, periaate sekä tämä alueellisuusperiaate ovat kaikki kysymyksiä, eh, jotka otetaan huomioon mietintöluonnoksessa. Se on hyvä asia mielestäni. Ehkäpä pari huomiota liittyen asioihin, jotka olisi ehkä hyvä nostaa esiin näiden esittelijän mainitsemien lisäksi. Herra Kocettakin tässä jo joitain asioita otti, puhu, otti esiin, erityisesti suhteellisuus. Ja tietenkin perusoikeudet perusoikeuksien suhteen ehkä vielä täydentäisin ehdotusta tietyiltä osin. Vetoaisin ehkä sen puolesta, että tähän lisättäisiin tällaisia pienempiä, vähemmän merkittäviä rikoksia koskeva artikla myös. Kyllä tämä mielestäni on aika yleinen ongelma, jonka olemme usein ottaneet esiin. Meillä on hiukan tällainen hiukan vinoutunut tämä tilanne vastavuoroisen tunnustamisen sekä vähimmäistandardien suhteen. Siksi olisikin hyvä, jos tutkintomääräyksen puitteissa keskittyisimme hyvin tiukasti määriteltyyn ydinalaan. Ja erityisesti nämä pyynnön hylkäämisperustelut mielestäni tulisi määritellä entistä selkeämmin. Perusoikeudet on tietenkin tässä yksi kysymys ja mitä tulee pienempiin rikkomuksiin, niin juuri suhteellisuusperiaate tulisi ottaa huomioon ja tästä ehkä tulisi keskustella jatkossa vielä hiukan. Itse pitäisin tärkeänä sitä, että kun kyse on arkaluontoisista toimista, tutkinnasta, esimerkiksi puhelin, kuuntelu, salakuuntelu, niin meidän täytyy ehkä katsoa, tulisiko se määritellä näissä puitteissa vai ehkä jättää ulkopuolelle ja ratkaista kysymyksenä toisaalla, koska myös puhelinkuuntelun oikeusperusta on varsin kapeasti määritelty, enkä oikein tiedä, että voitaisiinko sitä tosiaan tässä asiakirjassa hoitaa. Vastavarainen tunnustaminen on mielestäni suhteellisen Mm, helppo hoitaa. Ja tosiaan niin kuin tuossa sanoin, suhteellisuusperiaatetta pidän hyvin tärkeänä. Ja vetoaisinkin vielä jäsenvaltioihin ja neuvostoon siis, että sovittaisiin tässä nyt yhteisistä vähimmäistandardeista. Ja todella vetoaisin nyt siihen, että Euroopan parlamentti antaisi selkeän signaalin. Me haluamme tämän tutkintamääräyksen käyntiin mutta samalla haluamme edistystä yhteisten vähimmäistandardien luomisessa. Nyt on juuri puhuttu esimerkiksi asianajajan tai oikeusavun saamisesta, eh, koska myös asianajajien kannalta tiedon vaihto on tärkeä asia ja puolustukselle puolustuksella on oltava samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin syyt kuluttajapuolellakin. Tosiaan kiitokset esittelijälle ja iloitsen kovasti siitä, että voimme kääriä hihat ja saamme työn käyntiin ja varmaan saamme yhteisen kannan aikaa. Kiitos. Sorry, Bronze. Thank you. Mr. Bronze. Right. I hope I haven't misunderstood anything. Toivon, että en ymmärtänyt väärin mitään. Nyt iltapäivällä meille kerrotaan, että jos teko, josta valitetaan, ei ollut rikos toisessa maassa, se voi kieltäytyä tunnustamasta tutkintamääräystä ja näin ollen kieltäytyä myös tutkinnan suorittamisesta. Tämä kuitenkin on ristiriitaista pidätysmääräyksen sääntöjen suhteen. Siinähän pidätysmääräys täytyy toteuttaa, vaikkakaan teko kyseisessä maassa ei ole rikos. Onkohan tämä ristiriitaisuus tahallinen. Näyttää siltä, että ensimmäisen maan antava viranomainen voi antaa tutkintamääräyksen epäilyksen tai vainun perusteella, vaikkakaan teko ei ole toisessa maassa rikos. Mutta ensin maa, ensimmäinen maa ei voi vaatia, että toinen maa tutkii tekoa niin, että saataisiin selville, oliko tämä rikos ylipäätään tehty vai ei. Onkohan nyt tässä joku jo jäänyt matkan varrelle? Pysyvät kaikki, pysyvätkö kaikki mukana? Kun henkilö karkotetaan maasta, jossa teko ei kuitenkaan ollut rikos, niin joka tapauksessa pitäisi olla sitten tällaisia karkotusmenettelyjä, mutta näyttää ristiriitaiselta, että henkilö voidaan rikoksesta karkottaa, mutta kuitenkaan tätä ei voida tutkia. Toivottavasti nyt kaikki eivät aivan menneet sekaisin tästä. Sekaisin tästä. Thank you, Mr. Bruns. Uh, Mr. Coelho. Kiitos. Edustaja Coelho seuraavaksi. Presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tässä nyt antaa tukeni tälle esittelijän ehdotukselle, kun todella halutaan myös ajaa oikeuden Eurooppaa. Monet ovat puolustaneet sitä, että Euroopan on oltava paitsi vapauksien alue, myös oikeuden alue. Ja joitain varovaisia askeleita tähän suuntaan on jo otettukin, esimerkiksi äm, menettelytapojen suhteen, vaikkapa se, että kuulusteluissa ja oikeudenkäynnissä on oikeus tulkkaukseen. Ja komissio on aivan oikein todennut, että vastavuoroinen tunnustaminen ja luottamus on kulmakivi koko tällä alalla. Ja minun mielestäni esittelijämme on erittäin hyvin ottanut huomioon tämän asian eri puolet ja ne seikat, joita olemme nostaneet esiin esimerkiksi tämän ehdotuksen osalta nyt tietenkin nousee esiin kysymys oikeutuksesta ja tämä tietenkin liittyy juuri kansalaisten huolenaiheisiin ja esittelijä toki tähän myös viittaa. Erityisesti viittaus perusoikeuskirjaan on tältä osin tärkeä. Herra Kocetta mm, totesi asiasta, että on hyvin tärkeää se, että jotta kansalaisten perusoikeuksia saadaan suojeltua, niin tuomioistuimen on oltava tässä mukana. Hyvällä alulla ollaan, mutta onhan tässä vielä paljon tehtävää. Kiitos. Koelio. Mr. Kiitos, edustaja Koelio. Edustaja Fox, olkaa hyvä. Ich freue mich über die... Olen hyvin iloinen siitä, että mietintöluonnos on näin kunnianhimoinen. Minäkin haluan kiittää Nuno Meloa hänen työstään tämän tärkeän asiakirjan suhteen. Mielestäni tässä ollaan menossa hyvin toivottavaan suuntaan. No, meillä ei ole ollut kovin paljon aikaa valmistautua tähän keskusteluun teksti ei ole ollut käytettävissämme kovin pitkään, mutta olen sitä kuitenkin silmäillyt ja ehkäpä voisin tässä nostaa esiin joitain seikkoja, jotka sinä mainitsit ja joita itsekin pidän tärkeänä. Ensinnäkin viittaus erilaisiin oikeusjärjestelmiin ja perustuslaillisiin järjestelmiin ja erilaisiin perinteisiin eri jäsenvaltioissa on hyvin tärkeää. Ja se, mitä Jan Filipkin tuossa mainitsi, eli suhteellisuus ja tarpeellisuus, se, että onko tutkintamääräys todella tarpeen e, ja suhteessa rikokseen on äärimmäisen tärkeä kysymys, niin kuin artiklassa 5a. Monilla, monilla e, jäsenvaltioilla tämä e, suhteellisuusperiaate on kirjattuna järjestelmiinsä. Ja siksi ehkä artiklassa 8 kohdassa 1 liittyen uuteen artiklaan 5 voisi myös olla tämä viittaus. Samoin tämä vaatimus tuomarien kannanottoon on hyvä. Ja sitten tarkistus 17, sekin on mielestäni Oikein hyvä ehdotus. Ja Jan Philippe eh, viittasi tähän nebis in idem periaatteeseen siihen, että todella tällainen pyyntö voidaan hylätä näin, näiden perustelujen kautta. En ole kuitenkaan ihan varma siitä, etteikö tässä mennä eh, liian pitkälle. Ehkäpä nämä perustelut kolme ja seitsemän, kieltäytymisperusteet kolme ja seitsemän menevät hiukan liian pitkälle. Joka tapauksessa meidän täytyy olla selvillä siitä, että vastavuoroinen tunnustaminen ikään kuin vesittyy, jos näitä syitä pyynnön hylkäämiselle on liikaa. Perusoikeuskirja ja muut perustuslailliset määräykset ovat luonnollisesti huomioon otettavia Ähm, ja näin ollen tässä saattaa olla tiettyä, tiettyjä mm, hylkäämisperusteluita, jotka ovat itse asiassa turhia tässä luettelossa. Olenko ymmärtänyt oikein, että määräaika tarkistusta jättämiselle on tämän kuun viimeinen päivä? No ehkä aika on enemmän kuin joskus jossain toisissa kysymyksissä, mutta toteaisin, että tämä on erittäin tärkeä ja arkaluontoinen aihe. Ja kyllä mielestäni aikaisen käsittelyllekin tarvittaisiin tarpeeksi. Pyytäisinkin, että voisimme järjestää vielä asiasta toisen keskustelun niin, että olemme ehtineet tutustua tähän tekstiluonnokseen rauhassa ja ehtisimme kunnolla keskustella ja siksi olisi hyvä, jos määräaikaa tarkistusta jättämiselle voitaisiin lykätä tästä päivämäärästä. Kiitos. Viimeinen puheenvuoro Intveld, olkaa hyvä. Chair, I, I've been... Kiitos puheenjohtaja. Varjo Sarah Ladford on pyytänyt, että välittäisin tiettyjä näkemyksiä. Jotkut joudun vain lukemaan, koska tämä on aihealue, jota hän on, äh, johon hän on perehtynyt. Hän pitää tervetulleena työtä tällä alalla, mutta pitää olla varovaisia, kun otetaan huomioon ne kokemukset, joita meillä on pidätysmääräyksestä. Tämäkin oli ajatuksena hyvä, mutta käytännössä ongelmia ja esteitä syntyy enemmän kuin mihin osasimme varautua. Hän korostaa voimakkaasti sitä, että ehdotuksia voitaisiin parantaa ottamalla paremmin huomioon epäiltyjen oikeudet, esimerkiksi niin, että olisi jonkinlainen tiekartta oikeuksista ja niin ikään viitattaisiin uuteen ehdotettuun direktiiviin uhrien oikeuksista. Sarah Ladford korostaa myös sitä, että kieltäytymisperusteet tutkintamääräyksen toteuttamiselle, niiden pitäisi olla riittävän laajat ja arkaluonteiset toimet pitäisi alistaa tietyille lisäkieltäytymisperusteille – mitä sitten tulee tutkintamääräyksen antamiseen. Edustaja Latford katsoo, että esittelijän ehdotus ja tarkistus 22 siitä, että täytäntöönpano viranomainenkin olisi oikeusviranomainen on tarpeeton, koska selvästikin on varaa sellaiselle sananmuodolle, että eh, oikeusviranomaiset ovat vastuussa määräyksen antamisesta. Hän tukee vakaasti esittelijää siinä, että lisättäisiin klassiset kieltäytymisperusteet, nevis in idem, kaksoisrangaistavuus ja ihmis oikeusrikkomukset, perusoikeusrikkomukset. Hän kuitenkin tekee tiettyjä erityksiä sanamuodon suhteen. Ja lopuksi hän toteaa, että esittelijä on parantanut artiklaa 13 muutoksen haun suhteen. Tässä on otettu huomioon kokemukset todistusaineisto kysymyksissä – Esimerkiksi puolustusasianajajilla pitäisi olla oikeus pyytää todistusaineistoa käyttöönsä tutkintamääräyksen puitteissa. Luulenpa, että tämä riittää. Hän on pohtinut useampiakin kysymyksiä, mutta hän keskustelee niistä kahdenvälisesti esittelijän kanssa. No other intervention. Muita puheenvuoropyyntöjä ei nyt ole tästä kohdasta esityslistalla joten esittelijä saa vielä loppupuheenvuoron. Esittelijä Melo, olkaa hyvä. Mr. Mel, uh, Crocetta, what would... Edustaja Crocetta, oliko teillä asia? Socio alla proposta Niin, tämä ehdotus siitä, että Määrä aikaa lykättäisiin hiukan. Voitaisiinko aikaa tarkistuksille lykätä vaikkapa kolmanteen helmikuuta perjantaille? Näin meillä olisi tässä vielä kokonainen ylimääräinen viikko aikaa tehdä tätä työtä. Se olisi kyllä hyvin hyödyllistä, jos tämä sopisi teille. Give back the floor to Mr. Ennen kuin edustaja Melo saa vielä puheenvuoron, niin sihteeristö neuvoo, että olisi mahdollista lykätä määräaikaa Tämä ilmoitetaan jäsenille sähköpostitse, jos se sopii teille. Nyt esittelijä, olkaa hyvä. Senhora, senhora Presidente, começar por, por dizer que... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi sanoa, että panen mieli hyvin merkille sen konsensuksen, joka täällä vallitse koskee näitä keskeisiä kohtia. Olen myös havainnut, että neuvosto ja komissio suhtautuvat myönteisesti. Haluan sanoa kollegalle, että asiakirja on jaettu heti, kun se oli mahdollista. Siitä on tosin hyvin vähän aikaa. Mutta uskonpa, että nämä huolenaiheet on jo otettu huomioon tarkistuksissa. Esimerkiksi kun sanotaan, että tuomarin on annettava tämä määräys, tämä on tarkoituskin. Haluamme tehdä lopuun sellaisesta mahdollisuudesta, että kyseessä olisi poliisitaho, joka pyytäisi toisen maan tuomaria toimimaan tietyllä tavalla, vaan tässä todella tarvitaan ensimmäisessäkin maassa tuomarin toimia. Sama pätee siihen kysymykseen, joka koski sitä, kuka arvioi, onko toimi laiton vai ei, ja onko se yhdessä maassa laiton ja toisessa ei. Tämäkin on asia, joka on otettu huomioon. Kyseessä on asia, jonka on oltava rikos molemmissa maissa. Pyydän sitten niissä maissa ja, täytän vastaan, ja tämän pyynnön vastaanottavassa maassa. E, muussa tapauksessa ei voida toteuttaa tätä todisteiden keräämistä, mikäli todellakin on teko, joka ei ole rikos kyseisessä maassa. Sitten Projecta kysymys, joka koski puolustusta. Tämä on erittäin tärkeä. Minä itse olen asianajaja ja minulle ovat hyvin tärkeitä puolustuksen perusoikeudet. Tästä on artikla 13 ja tähän on tehty myös tarkistus. Olen tehnyt sen itse ja siinä käsitellään näitä pyyntöjä, joilla pyydetään toimintaa. Haluaisin sanoa tämän myös Intveltille, kun hän puhui siitä mahdollisuudesta, että asianajajat voisivat pyytää tällaista puuttumista. Tästä on artiklassa 3.4 mainittu. Siinä sanotaan, että pyynnön esittäneen valtion viranomaiset ja täytäntöönpanevan maan viranomaiset, siis molemmat osapuolet, toimittavat asianomaiselle asianmukaiset tiedot, jotta voidaan taata – tämän muutoksen hakuun liittyvät oikeudet todellakin on pyritty siihen, ettei tämä määräys ole mitenkään sattumanvaraista ja, ja jos henkilö tuntuu, tuntee kärsiensä vahinkoa, niin hän voi toimia mahdollisimman laajalle marginaalilla ja hakea muutosta niin kuin oikeusvaltiossa kuuluu. Sitten kollega Albrecht, haluaisin kiittää häntä kommenteista. Haluaisin todeta, että hänen antamansa esimerkki on juuri motiivi kieltäytymiselle ehdotuksessa. Jos esimerkiksi portugalainen tuomari pyytää tutkimusta Saksassa, mutta nämä asiat, joille tutkintapyyntö perustuu, eivät ole laittomia. Saksassa Saksa voi kieltäytyä täytäntöönpanosta. Tämä on todella äh, syy, joka on jo otettu huomioon. Sitten äh, rikosoikeutta koskeva perinne. En tiedä, ymmärsinkö tämän väärin. Toivon, että en. Olen sitä mieltä, että mikäli tietty maa, ei jota tutkimusmäärästä vastaan, mikäli kyseessä ei ole rikollinen toiminta omassa maassa. Se merkitsee, että maa voi kieltäytyä myös luovutuspyynnöstä tiettyjen perustelujen nojalla. Esimerkiksi Portugal ei luovuta kansalaista, mikäli rikos johtaisi toisessa maassa kuolemantuomioon. Näin ei koskaan tehdä, vaikka kyseessä olisi rikos, joka olisi vaikka tehty Yhdysvalloissa. Niin kyseessähän ei ole EU-maa, mutta jos nyt olisi joku maa Euroopan unionissa, joka soveltaisi kuolemaan tuomiota, niin tällöin Portugali ei luovuttaisi kyseistä henkilöä, koska muuten tätä kansalaista odot, uhkaisi kuolemantuomio. Tässä on siis määriteltävä, mitä ymmärretään ja mitä määritellään luovuttamiseksi. Mikäli täytäntöönpanevassa valtiossa tämä asia ei ole rikos, niin sitten taas päädymme samaan tilanteeseen. Tästä olemme varmaan sitä mieltä. Puheenvuoro mikrofonin ulkopuolella niin mikäli toisessa maassa. Todella edustaja Mellot sanoi, että kyllä voin toki antaa tästä vielä täsmentävää tietoa. Sitten vielä määräajoista. Puheenjohtaja, minulla ei ole mitään sitä vastaan, että määräaikoja pidennettäisiin. Jos sen asiasta ansiosta kollegat voivat tehdä tarkistuksia näihin eri oikeusjärjestyksiin. Strasbourgissa on kokous varjoesittelijöiden välillä, taikka minä en tiedä sitä mitään, mutta en minä vastusta, että Crotchetten mukaan voitaisiin pidentää tarkistustehtävisiin määrään On the agenda of this ja nyt iltapäivän toinen kohta esityslistalla. Osakkeena Unkarin tilanne. Paikalla on rouva François Bay. Annan hänelle hetken aikaa tulla tänne podiumille. Hän on oikeusasioiden pääosaston johtaja. Hän esittelee meille komission arvion Unkarin tilanteesta. Tämä kohta on esityslistalla Asetteen Alden ja vihreiden pyynnöstä. Hello. So, uh, I will give the floor. No niin. Rouva Löbai saa ensimmäisen puheenvuoron. Ja sitten koordinaattorit ja jäsenet, jotka puhuvat poliittisten ryhmien nimissä ja sen jälkeen muut kollegat. What, what would you like to add? Sorry. I... Niin, olkaa hyvä. Madam Chair, just... Rouva puheenjohtaja, halusin vain varmistaa, että unkarilaisena ihmisoikeusasianajajana sitoutumattomana saa myös puheenvuoron. Oh, uh... Kyllä, varmasti. Tekin saatte puheen aikaa. Nyt, äh, Rouva Löbai, saatte välittömästi puheenvuoron, jotta voitte valaista meitä Unkarin tilanteesta ja komission arviosta. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kyllä hyvin tärkeä asia, joka täytyy mainita välittömästi. Komissio on toiminut nopeasti. Toteaisin, että komissio itse asiassa toimi aivan ensimmäisenä ennen kuin kukaan muu ja komissio ilmaisi mielipiteensä hyvin varhaisessa vaiheessa ennen kuin nämä lait lakiehdotukset julkaistiin ennen kuin perustuslaki astui voimaan. Luonnollisesti komission kanta on oikeudellinen, komissio on sopimusten suojelija ja tältä pohjalta komissio arvioi Unkarin lakien yhdenmukaisuutta Euroopan lakien kanssa. Ja tämähän, tämänhän varapuheenjohtaja Reding jo ilmaisi joulukuussa kirjeessään herra Navacikille, oikeusministerille. Komission varapuheenjohtaja Reding tuolloin ilmaisi kolme pääasiallista huolenaihetta oikeuden alalla. Nyt puhun siis oikeudellisista kysymyksistä ja yksi päähuolenaihe oli tuomarien ja syyttäjien eläkeikää. Unkarin uuden perustuslain määräysten mukaan poikkeuksena korkeimman oikeuden presidentti, tuomarit eivät saa toimia mm, virassaan täytettyään 62 vuotta, mikä on yleinen eläkeikä. Näin siis lasketaan tuomarin eläkeikä nykyisestä 70-62. Ja näin 274 tuomaria tarkalleen ottaen joutuu jäämään eläkkeelle 31. joulukuuta 2012. Komissio tarkastelee nyt sitä, ovatko nämä toimet yhteen sopivia, yhdenmukaisia, yhtäläistä kohtelua määrittelevän direktiivin kanssa, koska tämä direktiivi kieltää ikäsyrjinnän. Ja jos syrjintää tapahtuu, niin sen on oltava erittäin perusteltua ja perustuttava objektiivisiin tosiasioihin.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 No niin, olkaa hyvä, voitte nyt jatkaa. Yes, very good. <laughs> so my... No niin, mikrofonit toimivat jälleen. The left microphone. Completely different issue. Is that working? Very good. no niin, vaihdettiin vielä tälle puolelle. Eli Olin tuossa sanomassa, että komissio katsoo Unkarin lain täytäntöönpanon oikeudellisuutta sopimuksien suojelijana ja oikeuspääosastolla on tässä kolme huolenaihetta. Ensimmäisen teille jo kuvailinkin ja ensimmäinen huolenaiheemme on siis tuo tuomarien ja syyttäjien eläkeikä, ja meidän täytyy todella katsoa, onko tämä toimi yhdenmukainen ehm, määräysten kanssa, siis direktiivin kanssa, joka määrittelee ikäsyrjinnän kieltämiseen. Tässähän nyt ollaan todella laskemassa eläkeikä 70-62. Näin Unkari on todennut, että se saattaa pohtia eläkeijän nostamista uudelleen 62-65. Kyseessä on siis 274 tuomaria, jotka joutuvat eläkkeelle 31.12.2012, jos tämä menee läpi. Tämä on ensimmäinen huolenaiheemme. Ja toinen huolenaiheemme on ö, ähm, oikeuslaitoksen riippumattomuus. Uuden lain mukaan uuden ö, ähm, kansallisen tuomioistuinviranomaisen joka on vastuussa tuomioistuinlaitoksen äh, toiminnasta, mm, työvoimasta, juttujen äh, jaosta eri tuomio, tuomioistuimen välillä ja niin edelleen, ja joka siis todella on yksi taho, joka tekee nämä päätökset. Ja näin ollen äh, tuomioistuinlaitoksen, oikeuslaitoksen operatiivisesta toiminnasta on vain yksi ainut päättävä taho. Korkeimman oikeuden aiempi presidentti, joka valittiin kuudeksi vuodeksi vuonna 2009, on nyt joutunut jättämään virkansa vuoden 2011 lopussa ja muut aiemmat korkean oikeuden tuomarit voivat kuitenkin jatkaa toimessaan tämän uuden oikeuslaitoksen puitteissa. Ja tällainen äh, vallan keskittyminen ja samoin äh, tämän äh, korkeimman oikeuden presidentin virkakauden päättäminen ennenaikaisesti nostavat esiin kysymyksen siitä, onko oikeuslaitos, onko tuomioistuinlaitos todella riippumaton. Ja artikla 47 perusoikeuskirjassa ei välttämättä näin toteudu. Ja me katsomme todella tätä, koska artiklassa 47 perusoikeuskirjassa todetaan, että jos jonkun oikeuksia rikotaan, hänellä on oikeus vedota oikeuksiensa puolesta riippumattomassa tuomioistuimessa. Ja tämä luonnollisesti koskee koko Euroopan unionia ja kaikkia eri tasoja. Ja jos, tämä on siis tämä on ihan, ihan järjestelmän kannalta äärimmäisen tärkeä kysymys, joka meidän täytyy nyt käydä läpi. Edelleen vielä oikeuslaitoksen ja oikeuden alalla on yksi kysymys, joka on aiheuttanut huolta ja johon Redin kirjassa Navacikille puuttui, on tietosuojavaltuutetun riippumattomuus. Uuden, äh, Unkarin uuden tietosuojalainsäädännön mukaan äh, kansallinen tietosuojaviranomainen on korvattu uudella tietosuojaa komissaarin viralla ja näin kuusivuotinen tietosuojavaltuutetun toimikausi on sekin katkaistu ennen aikaisesti. Hänet oli nimitetty vuonna 2008. Ja näin ähm, lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuden erottamiselle joko pääministerin tai presidentin toimesta. Emmekä katso, että perusteet ovat olemassa. Kyseessä on kansallisen tietosuojaviranomaisen riippumattomuus, josta määrätään vuoden 1996 direktiivissä ja samoin ähm, tämän toimen yhdenmukaisuus perusoikeuskirjan kanssa on kyseenalainen. Ähm, on nostettu esiin myös muita huolenaiheita, erityisesti kansallispankin kansallisen äh, pankin riippumattomuus. Komission jäsen on jo joulukuussa nämä huolenaiheet äh, ilmaissut Unkarin viranomaisille. Ja nyt onkin kiinnostavasti tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi. Komissio saattaa tämän oikeudellisen analyysin äh, päätökseen. Sopimusten suojelijana meillä on oltava hyvin tiukat lailliset perustelut toimillemme ja ennen kuin komissio tekee päätöksiä, tämän analyysin on oltava valmis ja ensi viikolla todella 17. tammikuuta komissio tekee päätöksensä ja haluaa käyttää täysimääräisenä oikeuttaan ja velvollisuuttaan sopimusten suojelijana rikkomusmenettely käynnistetään siinä tapauksessa, että oikeudelliset perusteet sille ovat olemassa. Ja tämä koskee luonnollisesti niin Unkaria kuin muitakin jäsenvaltioita. Niiden on kunnioitettava niitä velvoitteita, joihin ne ovat sitoutuneet Euroopan unionin jäsenvaltioina, joten komissio päättää toimistaan tämän oikeudellisen analyysin pohjalta. Päätös tehdään ensi viikolla 17. päivä. Kiitos turned off. And, uh, thank you, Mrs. Kiitos, Rouva Lavai, tästä kattavasta analyysistä. Nyt voimme avata keskustelun ja kollegat saavat puheenvuorot. Listalla on aika monta nimeä. Ensin puheenvuoron saavat ne, jotka käyttävät ryhmänsä puheenvuoron tai ovat itse koordinaattoreita. Ja sen jälkeen sitten muut saavat pyyntöjensä mukaisesti puheenvuoron. Pyydän kollegoja kunnioittamaan kolmen minuutin puheaikaa, muuten aika loppuu kesken. Ensin EPP, herra Elger. Thank you, Madam Chair. Um, and Olisin halunnut, että oma neitsyt puheeni valiokunnassa olisi ollut hieman enemmän lainsäädännöllisestä kysymyksestä, mutta näin tässä nyt kävi ja tässä, tässä, tästä lähdetään. Ei ole kovinkaan järkeä lähteä toistamaan Rouva Lubain sanoja ja analyysiä. Kenties meidän kannaltamme olisi järkevää tutkia sitä, mikä on menettelytavan näkökulmasta käynnissä ja mitä, äh, mikä on tilanteen tausta poliittisesti? Vuoden 2010 vaalien jälkeen Unkarissa vallassa on ollut äh, hallitus, äh, joka sai 53 prosenttia äänistä taikseen ja kaksi kolmasosaa paikkoista sillä on parlamentissa. Tämä on sellainen enemmistö, mikä tarvitaan, jotta pystyy yksin muuttamaan perustuslakia ja sen, vasta, sen tasoisia lakeja. Voi kuulostaa omituiselta, että joskus syntyy se vaikutelma, että jopa tämäkin pitäisi kiistää tavallaan epälegitiiminä, vaikkakin vuoden 2010 tämä oli valitsijakunnan tahto. Nyt varsin perustavaan laatuisesti on pyritty muuttamaan perustuslakia. Muissa maissa, muissa paikoissa tällaisia muutoksia ei ole pyritty tekemään. Muistaakseni tämä perustuslaki, vaikkakaan se nyt ei saanut aivan yksimielistä hyväksyntää kautta poliittisen kirjon, oli kuitenkin Euroopan neuvoston hyväksynnän kohteena ja se sai Unkarin valitsijakunnan laajan tuen ehdotuksia hyvin laajasti kommentoitiin ja perustuslaki on nyt voimassa ensimmäinen tammikuuta lähtien. No, sitten perustuslain tasoiset lait ja Lebain esille nostamat ongelmat, oikeuslaitoksen riippumattomuus, tietosuojavaltuutetun riippumattomuus, tuomarien riippumattomuus ja laki tuomarikunnasta, keskuspankki, laki, vaikkakaan se ei kuulu tämän valiokunnan toimialaan ja tästä syystä todennäköisesti aihetta ei käsitellä, mutta voi olla, että sekin sitten tulee käsittelyyn toisaalla. Sikäli kuin minä tiedän, olemme nyt sellaisessa menettelyssä, joka toimielimillä Euroopassa on silloin, kun epäilyksiä syntyy sen suhteen, onko kansallinen lainsäädäntö yhteensopiva yhteisömääräysten kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio tekee tutkimusta valtuuksensa mukaisesti perussopimusten toteuttamisen valvojana. Jäsen valtion hyväksymät äh, lakitekstit ja niiden yhteensopivuus EU-säännösten kanssa on nyt siis tutkinnan alla komissiossa. Minä olin itse Redingin kanssa puhelimessa eilen, jotta keskustelisimme tästä hieman täsmällisemmin. Minulla ei ole sitä vaikutelmaa, etteikö komissio tietäisi, mitä se teki. Päinvastoin, minulla on se käsitys, että komissio on hyvin tietoinen siitä, mihin se on ryhtynyt. Ja meillä on myös Unkarin viranomaisten sitoumus joka on toistu, toistettu viime päivinä siitä, että hyvin tarkkaan perehdytään siihen, mitä komissio suosittelee ja toimitaan sitten niiden suositusten perusteelta. Komissiohan on jo nyt tehnyt ehdotuksiansa medialainsäädännön seurauksena. Sitäkin on käsitelty hyvin laajasti parlamentissa. EPVn ja minun käsitys on se, että tällä hetkellä jäämme odottelemaan sitä, mikä komission lopullinen arvio kyseenalaisista Unkarin laeista tulee olemaan. saamme sen ensi viikolla. Ja sitten katsomme, mitä komissio ehdottaa Unkarin viranomaiselle ja miten viranomaiset Unkarissa reagoivat. Nyt kaikki osoittaisi siihen suuntaan, että Unkarin viranomaiset kuuntelee kyllä, mitä komissiolla on sanottavana. Ja on halua ryhtyä uudelleen linjauksiin, tarvittaviin uudelleen linjauksiin, mikäli tällainen tarve havaitaan. Ja näin ollen säännönmukainen menettely, joka unionissa on olemassa, täyttyy kuitenkin ennen tätä. En näe mitään syytä suuren hysteriaan, enkä näe miksi me täällä valiokunnassa tai miksi Euroopan parlamentin pitäisi toimia jonkinlaisena viime käden tribunaalina eh, suvereenin jäsenvaltion eh, tilanteessa. kun Redingin kysymyksiin on jo vastattu dokumentin puitteissa, joka oli 19 sivun mittainen. Unkari todella on osoittanut halunsa toimia asiassa, antaa vakavia vastauksia, joten saatetaan tämä asia vakavasti käsitellen päätöksen ensi viikolla ja toimitaan sen perusteella. Kiitoksia. Seuraavana eh, edustaja Görens. Thank you very much. I want to go back. Kiitos. En ehkä mene yhtä kauas taaksepäin ajassa kuin herra Engel. Nyt ehkä puuttuisin tähän hyvin konkreettiseen tilanteeseen. Aivan ensin haluan kiittää teitä tästä raportistanne. On aivan totta, että komissio tällä kertaa toimi hyvin nopeasti. Minulla olisi joitain kysymyksiä. Yksi niistä liittyy odotuksiin. Mitä odotatte Unkarin hallitukselta? lehdistötiedotteessanne eilen ö, sanoitte hyvin kauniisti, että oikeusvaltioperiaate, tiedotusvälineiden vapaus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat kaikkein parhaita takeita sille, että oikeudet toteutuvat. Ja nyt Unkarin viranomaisten tulee näitä kunnioittaa toimin. Siis mitä toimia odotatte Unkarin viranomaisilta tässä nyt tällä viikolla ensi viikolla, koska nyt tiedetään, että ensi viikolla komissio päättää siitä, että käynnistääkö rikkomusmenettelyn vai ei. Toivomme, että ei käynnistä, mutta haluaisimme nyt tietää, mitkä odotuksenne ovat, mitä odotatte Unkarin hallitukselta. Toinen kysymykseni liittyy oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja myös tietosuoja valtuutetun tietosuojaviranomaisen riippumattomuuteen. Tekin puheenvuorossanne mainitsitte monet ja monen, molemmissa tapauksissa toteatte, että kun toimikausi keskeytetään, niin kyseenalaistaako tämä jommankumman viranomaisen riippumattomuuden? Vastaukset, jotka herran Navracic on asiakirjassaan, olipa se nyt 90-sivuinen vai kuinka pitkä olikaan, niin olivatko hänen vastauksensa komissiota tyydyttäviä? Olisi kiinnostavaa ja tärkeää meidän tietää, että oletteko te tyytyväisiä näihin vastauksiin? Vastaavatko ne huolenaiheeseen oikeuslaitoksen tai tietosuojaviranomaisen riippumattomuudesta? Seuraava kysymykseni liittyy sekin tähän. Ettekö te katso, että tällainen toimielinten uudelleenjärjestely, niin kuin korkeimmassa oikeudessa tai korkeimman oikeuden presidentin erottaminen tai tietosuojavaltuutetun toimikauden keskeyttäminen. E, e, ettekö tekin ole sitä mieltä, että nämä ovat asioita, joita pitäisi analysoida suuremmassa yhteydessä – Ettekö tekin katso, että vastauksen tulisi olla poliittisempi eikä vain oikeudellinen? Että tässä nyt jotenkin hyökätään riippumattomia toimielimiä vastaan. Eikö tämä, eivätkö nämä ole aika samantapaisia menettelyjä, joita on viime aikoina ollut käynnissä? Haluaisin ehkä palata ajassa taaksepäin hiukan. Muistuttaisin viime vuotisesta medialakikeskustelusta. Engel mainitsi, että Unkari näyttää olevan valmis tekemään tarvittavat muutokset, mutta se mitä viime vuonna medialain suhteen tapahtui, teki selväksi, että niin kutsutut kosmeettiset muutokset riittivät, ei periaatteessa vaadittu kovinkaan syvää muutoksia. Miten välttäisitte tämän ongelman toistumisen tällä kertaa? Tiedän, että ette te henkilökohtaisesti, mutta komissio yleisesti tutki tai analysoi medialain vaikutuksia. Komission sen Cruz totesi, että lain, kun lain täytäntöönpano tulee näkyväksi, hän on valmis analysoimaan tämän lain täytäntöönpanon vaikutuksia. Ja haluaisinkin kuulla, saammeko tällaista palautetta. medialain toimivuudesta ensi viikolla. Sitten vielä kysymys. Teidän kirjeeseen tuli myös kolmelta riippumattomalta unkarilaiselta ihmisoikeus- ja demokratia-taholta vastaus. Oletteko te tietoinen näistä vastauksista ja tarkasteletteko myös niitä? Otatteko ne huomioon, koska ne ovat aika erilaiset kuin hallituksen vastaukset olivat? Ja lisäksi haluaisin vielä kuulla analysoitteko myös uutta vaali lakia, joka liittyy vapaisiin reiluihin vaaleihin ja myös kirkollislakia, joka liittyy tähän asiaan aika löyhästi. Ja tiet, puhumattakaan sitten tietenkään pankista, se ei tietenkään kuulu tämän valiokunnan toimivaltaan. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi muutama kommentti ja kolme neljä kysymystä. Ensimmäinen kommenttini on se, että meidän on ymmärrettävä se, että Euroopan komissio ei täysin pyöritä Euroopan unionia. Meillä on kolme toimielintä, neuvosto, komissio ja parlamentti, ja me olemme unionissa riippumattomia toimielimiä riippumatta komissiosta. Tämä ei ole mikään subsidiariteettikysymys. Ei meidän pidä jäädä odottelemaan sitä, mitä komissio asiasta sanoo. Jos parlamentti tietyllä hetkellä päättää, että sen tehtävän mukaista on ryhtyä toimiin, niin sillä on Lissabonin mukaisesti oikeus näin tehdä. Totta kai, aina kun komissio perussopimusten valvojana ryhtyy toimiin, olemme tyytyväisiä, mutta täytyy sanoa, että ainakin viime vuosien aikana meillä ei ole kovinkaan mukavia kokemuksia. Yksi näistä liittyi Unkarin medialakiin ja toinen siihen, mitä tapahtui Ranskassa romaanien palauttamisen suhteen. Alku oli rohkea, mutta loppuun sitten epäonnistuttiin puut- asian puuttumisessa. Silloin kun tarpeen, parlamentin pitäisi itse ryhtyä to- toimeen. Sitten Venetsian raportti, sekin mainittiin. Pyydän kollegoja perehtymään ei niinkään siihen, mitä hallitus on ymmärtänyt sillä, mitä tässä raportissa sanotaan, vaan pitäisi perehtyä itse raporttiin. Se on kaikista kriittisin analyysi perustuslaista Unkarissa. Helposti voin sen teille lähettää kaikille sähköpostitse, jos haluatte. Sitten kysymyksiä. Minun kysymykseni liittyen siihen, mitä sanoitte, ovat yleisesti sellaisia, että mikä on oikeusperusta silloin, kun rikkomusmenettely käynnistetään, jos ette ole tyytyväisiä Unkarin hallitukselta saamiin vastauksiin. Ikäkysymyksessä tuomarien tapauksessa viittasitte syrjimättömyysdirektiiviin. Ok, tämä on yksi tapa katsoa asiaa, vaikkakin tiedämme oikein hyvin, että siirtymäkausi yleensä asetetaan perustuslakiin silloin, kun tämän tapainen tilanne on edessä. Entäpä sitten oikeusperusta sille, että aloitatte rikkomus, käynnistätte rikkomusmenettelyn. Jos käy niin, että korkein oikeus vaikuttaa kurjaan tai päinvastoin, silloin kun rikkomusmenettely aloitetaan, niin tähän tarvitaan EU-lainsäädännön perusteet – Tästä oikeastaan pääsenkin toisen kommenttiin. Eli kun katsotaan sitä valtavaa eroa, niitä kaksinaistandardeja, joita noudatetaan sen suhteen, kun arvioidaan maita, jotka hakevat jäsenyyttä, ja toisaalta sen suhteen, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa? If there is no legislation that you actually... Jos EU-lainsäädäntöä ei oikeastaan ole, joka määrittelisi näitä muita kysymyksiä, jotka mainitsitte. Ikäkysymyksen kysymyksen ja oikeus liittyen. Katsotteko te artiklaa 2? komissiota on parlamentti aina pyytänyt perehtymään artiklaan kaksi perussopimuksessa. Siinä puhutaan ihmisarvosta, demokratiasta, ihmisoikeuksista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, demokratiasta. Toki voitte mainita perusoikeuskirjan, mutta komission ja sen Reding on toistanut toistamasta päästyäänkin sen, että tueksi vaaditaan EUn lainsäädäntöä. Minä kyllä haluaisin kuulla teiltä hieman oikeudellista selkeytystä tästä kysymyksestä. Vielä yksi kommentti, sitten päätän puheenvuoroni. Entäpä sitten nämä perustuslain tasoiset lait? Venetsian raportissakin todetaan, että lainsäädäntö tätä kautta sadoit, uusiksi vuosiksi sementoidaan, ikään kuin hakataan kiveen kahden kolmasosan enemmistön tuella parlamentissa. Thank you, Mrs. Weber. Mis- Kiitos, edustaja Tavares. Thank you very much. Uh, I will start... Kiitos. Ensin uh, joitain yleisiä kysymyksiä ja minulla on vain yksi kysymys uh, eri toimielimiin liittyen niin kuin Weber totesi, komission neuvoston ja parlamentin toiminnan parametrit ovat hiukan erilaiset keskenään. Meillä on kullakin oma roolimme, kullakin, jäs, kullakin toimielimellä. Kun puhuttiin viime vuonna Unkarin medialaista, jotenkin hukuttiin yksityiskohtiin. Luonnollisesti monet medialain artiklat löytyisivät muidenkin jäsenvaltioiden lainsäädännöstä, mutta kaiken kaikkiaan ajatellen kokonaisuutta laki oli vaarallinen. Ja nyt tilanne on ihan sama. Voidaan puhua perustuslaista ja voidaan todeta, että nyt Unkari tekee päätöksiä Ähm, tuomioistuinlaitoksen suhteen, mutta niin kuin Wittgensteinkin varmaan toteaisi, eivät nämä yksittäiset päätökset, vaan tämä koko kokonaisuus ovat vaarallisia tai ainakin huolestuttavat meitä, menevät suuntaan, joka meitä huolettaa. Yleisesti ottaen toteaisin, että kansalaiset äh, pyytävät meitä nyt toimimaan. Olemme toistuvasti mm, saaneet tämän pyynnön kansalaisiltamme, muun muassa vetoomusvaliokunnassa tässä talossa tulee hyvin selväksi, että ihmiset haluavat meidän toimivan perusoikeuksien alalla. He odottavat tätä meiltä, koska olemme heille tämän luvanneet. Tämän olemme luvanneet myös Unkarin kansalaisille. Tässä hengessä me nyt toimimme. Kyseessä on Euroopan unioni, joka ei koskaan tule jättämään minkään jäsenvaltionsa kansalaisia ää, diktatuurin armoille, niin kuin tapahtui ennen Euroopan unionia. Ja nyt Unkarin suhteen haluan meidän tekevän aivan saman asian kuin mitä haluaisin meidän tekevän minun maani suhteen, jos minun maassani säädettäisiin tällaisia lakeja. Nyt kysymys komissiolle. Haluaisin Robert Bay kysyä teiltä seuraavaa. Jos kyseessä olisi äh, jäsenhakija valtio, jos maa haluaisi Euroopan unionin jäseneksi, niin olisiko sen vaikeaa saavuttaa EU-jäsenyys, jos sillä olisi tällaista lainsäädäntöä voimassa? Mitä komissio pyytäisi maata tekemään jos sen lainsäädäntö ei olisi hyväksyttävää. Ja jos todella näin on, että tämä olisi ongelma, niin mitä me teemme tällaiselle maalle, joka on jo Euroopan unionin jäsenvaltio ja säätää lakeja, joita, jotka eivät ole yhteisten sääntöjemme mukaisia? Suoraan kysymykseen suora vastaus. Kun puhutaan Fideshistä, ähm, kansan enemmistöhän äänesti tätä puoluetta, mutta demokratia on paitsi sitä, että enemmistö päättää myös sitä, että enemmistöt muuttuvat. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että demokratia on pysyvää. Ehkäpä enemmistö tällä hetkellä haluaa tällaista toimintaa, mutta haluavatko tulevat enemmistöt tätä samaa? Jos neuvosto, neuvosto on aivan oikein huolissaan esimerkiksi taloutemme vakaudesta, ja kestävyydestä, mutta miksei demokratiamme vakaudesta ja kestävyydestä. Ei ole demokraattista kääntää kaikkea päälailleen, koska demokratiaa on tietenkin myös se, että muutokset ovat mahdollisia omassa tahdissaan. Täällä on käytävillä puhuttu artiklasta seitsemän hyvin paljon, että ikään kuin se olisi tien pää, kuin se olisi ydinpommi. Artikla seitsemän yksi niin kuin tiedämme, on vain äh, tällainen varoitusmenettely, sen käynnistäminen voidaan pyytää neuvostolta äh, neuvostoa ikään kuin heräämään siihen, että ongelmia voi olla. Ja tietenkin meidän omat menettelytapamme ja sääntömme antavat meille tietyt mahdollisuudet toimia. Ja nyt kysymys onkin, että mitä tehdä? Uh, as a last speaker on behalf. Ja viimeinen puhuja ryhmän nimissä. Isia. Yes, Mr. yes. Um, ja, mevrouw de voorzitter. Eh, Puheenjohtaja, pyytäisin, että myös eh, sitoutumattomien nimissä tällä ensimmäisellä kierroksella saadaan käyttää puheenvuoro, kun nyt tässä, niin kuin totesitte, poliittisten ryhmien puheenvuorot ovat olleet kolmen minuutin mittaisia, mutta yksikään näistä tähän mennessä kuuluista puheenvuoroista ei ole kunnioittanut puheaikaa. Kaikki tähän mennessä ovat puhuneet yli viisi minuuttia. Ja arvaan, että kun kohta sitten aika on kortilla, niin loput saavat korkeintaan minuutin puheenvuoroa. Ja pyytäisin, että myös sitoutumattomat jäsenet saavat tällä ensimmäisellä kierroksella yhdessä poliittisten ryhmien kanssa kolme minuuttia. Ja muistuttaisin, että tässä kokouksessa on enemmän sitoutumattomia jäseniä läsnä kuin tiettyjen poliittisten ryhmien edustajia. Mr. Claes, uh... Edustaja Kles. Kolme minuuttia annettiin puheajaksi. Olin avokätinen ryhmien puheenvuorojen ja koordinaattoreiden puheenvuorojen suhteen. Näin ollen voin todeta, että sitoutumattomien puhuja saa saman ajan, eli jopa viisi minuuttia kuin nekin, jotka puhuivat ryhmien nimissä. Sopiko tämä teille? En tiedä, kuka puheenvuoron käyttää, mutta joka tapauksessa – aivan niin kuin normaalissa valiokunnan kokouksessa puhejärjestys. Sopiiko tämä teille? Thank you. Okay, then let's continue as a... No niin, jatketaan. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota tänään esitetystä analyysistä. Minusta he ovat oikealla tiellä. Päätös, joka tehdään 17. päivä, on kyllä aivan oikean aikaan tuleva täysistunnossahan keskustellaan aiheesta sitten päivän parin kuluttua. Joten tämä kyllä on hyvin tervetulleeseen aikaan tuleva päätös. Te perehdytte siihen, ovatko lait yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa, mutta minä katson sitä, rikotaanko esimerkiksi työlakia – Kyseessä ei ole pelkästään tuomarien eläköitymisikä, vaan yleisemminkin se, onko työlainsäädäntöä rikottu, onko järjestäytyneitä työntekijöitä uhkailtu, kenties poliittiset puolueet ovat painostaneet ja miten kansalaisyhteiskunta on järjestänyt yleisesti. Haluaisin kuulla tästä näkemyksiänne. Nyt toinen kierros. valiokunnan jäsenten puheenvuorot. Jokainen pyytänyt saa puheenvuoron. Ensin edustaja Sipel. Pyydän kaikkia kollegoja todellakin pyrkimään siihen, että puheaikaa käytettäisiin kaksi minuuttia. Näin voisimme päättää käsittelyn ajoissa ja voisimme myös kuunnella Levain vastauksia niin kuin lupasin. Myös sitoutumattomien puhuja saa viisi minuuttia puheaikaa. Edustaja Sipöl. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja. Aloittaisin siitä, mitä Rouva Dubai sanoi alustuksensa aluksi, nimittäin muistutus siitä, että komissio on sopimusten suojelija. Lisäksi hän korosti kovasti sitä, että komission on huolehdittava lakion kunnioittamisesta. Mielestäni tämä ei riitä, sillä sopimuksessa ei puhuta direktiiveistä. Maastrichtin, Amsterdamin, Nitsan ja Lissabonin sopimuksissa on sovittu siitä, että kaikki kaikki tekomme Euroopan yhteisönä perustuu yhteisiin periaatteisiin ja arvoihin. Vapaus, oikeus, oikeudenmukaisuus, mielipiteen vapaus, mielipiteiden monimuotoisuus, syrjimättömyys, kaikki nämä arvot ovat kuitenkin nyt vaarassa eikä yksin omaan lakien kunnioittaminen tai sen tarkasteleminen riitä. Jo viime vuonna medialaki kysymyksessä Ähm, komission toiminta ei riittänyt, sillä nyt neuvosto ei ole saanut, sanonut julkisesti yhtään mitään. Ja Euroopan parlamentti, joka on kolmas tärkeä toimielin, on myös otettava huomioon, mutta Euroopan parlamentti ei ole ollut valmis esittämään kritiikkiä Unkarin hallituksen toimia ajatellen. Euroopan parlamentin jäsenten enemmistö ei ole ollut tähän valmis. Ja toteaisin, että Unkarin tapahtumat eivät suinkaan ole mikään Euroopan unionin ja Unkarin hallituksen välinen ongelma, eli ei tässä mitään tuomioistuinta tarvita otsikoissa voi otsikoissa keskitytään äh, rahoituskriisiin ja velkakriisiin, mutta se tosiasia, että kansalaiset menettävät ja ovat menettäneet äh, luottamuksensa politiikkaan, myös Euroopan tason politiikkaan, johtuu huomattavasti syvään luotavammista syistä. Kaikki yksittäiset äh, päätökset, joita on tehty, ovat aina ikään kuin perustuneet kansalaisten luottamukseen. On todettu, että me olemme yhteisiin arvoihin ja perusperiaatteisiin pohjautuva yhteisö, mutta luottamus tähän on nyt häviämässä, koska esimerkiksi Unkarin hallituksen toimiin ei ole puututtu. Nyt on korkea aika avata silmät. Nyt on korkea aika lopettaa asioiden kaunisteleminen. Me olemme täysin epäuskottavia paitsi Euroopassa, maailmanlaajuisesti, jos me maailmalla vaadimme ihmisoikeuksia, mutta omalla tontillamme suljemme silmämme ja teeskentelemme, että kyse on vain puoluepoliittisesta taktiikasta. Jos me haluamme palauttaa kansalaisten luottamuksen, meidän on annettava hyvin selkeä merkki tahdostamme. Infeld. Edustaja Infeld. Thank you. I could... Kiitos. Voisin puhua hyvin lyhyesti, koska minulla on hyvin vähän lisättävää siihen, mitä edustaja Sipuli juuri totesi. Kuitenkin haluaisin alkuun vastata Engelin kommentteihin. Hän totesi, että Unkari on suveren jäsenvaltio ja se voi päättää tehdä mitä se itse haluaa aivan niin kuin 26 muutakin jäsenvaltiota suverenisti päätti allekirjoittaa EUn sopimukset ja sopimuksiin liittyy myös velvoitteita. Mehän emme keskustele pelkästään Unkarista, vaan me puhumme ongelmasta, joka paljastuu sen kautta. Eli perusoikeuksien, oikeusvaltion periaatteen ja demokraattisten sääntöjen täytäntöönpanon ongelmat Euroopassa. Tämä on osa sellaista vaihetta, kun Euroopasta äh, on tulossa kypsä poliittinen unioni. Ongelmat Unkarissa totta kai ovat poikkeuksellisen vakavia, mutta ei pidä unohtaa sitä, että on myös muita jäsenvaltioita, jotka rikkovat äh, perusoikeuksia. Tämä valiokunta on jatkuvasti pyytänyt komissiota puuttumaan tilanteeseen. Onpa sitten kyse romaanikysymyksistä, niin kuin ne mainittiin, äh, homojen lesbojen oikeuksista, oman maani ongelmista. On oleellista, että kun meillä on sopimukset, perussopimukset, yleissopimukset, säännöt, niin kaikki nämä on täytäntöönpantava. Se on keskeisen tärkeää. Sama pätee euroalueeseen. Meillä on vakaussopimus, joka ei ole uskottava, jos sitä ei täytäntöönpanna. Sama pätee perusoikeuskirjaan olen täysin Renate Weberin kanssa samaa mieltä siitä, että parlamentti, parlamentilla on myös itsenäinen vastuunsa. Me olemme liberaaliryhmänä argumentoineet sen puolesta, että artikla 17.1 käytettäisiin. Minulla ei nyt ole tekstiä edessäni, mutta silloin kun kyseessä on rikkomuksen vaara, kun syntyy vaara siitä, että rikotaan, niin silloin jäsenvaltiot voivat kääntyä parlamentin puoleen ja parlamentti voi keskustella asiasta. Kyse ei ole mistään äänestysoikeuksen keskeyttämisestä keskustelusta, siis tämä olisi aivan perusteltua. Sitten kysymys komissiolle. Mainitsitte kolme huolenaihetta. Olen tyytyväinen siitä, että komissio etenee asiassa. Valitettavasti kuitenkin vasta lakien voimanastumisen jälkeen. On myös muita huolenaiheita. Medialaki on jo mainittu. En tiedä, mitä komissio tekee, mutta yksi radioasema on jo lakkautettu. Kuinka paljon vielä tämän tapaista komissio tarvitsee ennen kuin se ryhtyy todella toimiin? Sitten lainsäädäntö uskonnon alalla on mainittu. Vain 14 yli 300 uskonnosta on saanut tunnustuksen. Ne, jotka ovat menettäneet tunnustuksen, voivat menettää myös omaisuutensa. Ja sitten avioliitto ja perhelainsäädäntö on totta kai kansallista toimivaltaa, mutta kun perustuslakiin kirjataan, että avioliitto koskee vain naista ja miestä, se on vain naisen ja miehen välinen, niin tämähän voi johtaa siihen, että eh, homo- ja väestön oikeuksia sitten rikotaan. Mistä mieltä komissio tästä on? Ernst. Kiitoksia. Edustaja. Ja, vielen Dank. Äh, ich möchte drei Dinge ansprechen. Das... Ernst. Kiitoksia. Täällä niin kutsuttu enemmistö ja enemmistön oikeus, johon viitattiin. Ei enemmistö aina ole oikeassa. Siitä on erinomaisia esimerkkejä. Jokainen voi katsoa omassa maassaan, äh, mikä tilanne on. Tässä täytyy olla aika varovainen. Ei riitä, että sanotaan, että joku on demokraattisilla vaalilla valittu ja tyydytään tähän ja kaikki hyvin. Vaikka olisi demokraattisesti valittu, valittu, niin ei se tarkoita sitä, että kaikki on kunnossa. Ajatellaan vaikkapa NPDtä, kansallissosiaalista puoluetta Saksassa. Jos me päivittäin Euroopan parlamentissa väitämme, että yhteisön arvot ovat jakamattomat, niin puolustakaamme niitä sitten, älkää me vain puhuko siitä puheet ja sanat tulisi nyt saada samalle tasolle. Muistan hyvin, kun esimerkiksi Länsi-Balkanin jäsenhakijamailta vaadittiin riippumatonta oikeuslaitosta. Ja nyt yhtäkkiä meillä on Unkarin tapaus, joka tällä alalla ei todellakaan enää voi todeta, että heidän oikeuslaitoksensa olisi riippumaton. Ja Unkari toimii nyt monilla eri rintamilla ja se tässä, se tässä on huomionarvoista. Olen Renate Weberin kanssa samaa mieltä sitä, että meillä on ihan oma vastuumme Euroopan parlamenttina reagoida. Meidän on reagoitava ja toimittava. Meiltä myös odotetaan sitä. Mielestäni se on meidän velvollisuutemme. Kun ajatellaan nyt niitä, jotka Unkarissa uskaltavat vielä kaduille protestoimaan tätä politiikkaa vastaan, niin he tarvitsevat meidän tukeamme. Se on hyvin tärkeä ulottuvuus. Ja kysymys Minulla on oikeastaan vain yksi kysymys mielessäni. Miten aiotte välttää sen, että emme koe samaa fiaskoa kuin Ranskan kohdalla? Nythän to- joudutaan toteamaan, että Ranska ei ole pitänyt lupaustaan romaniväestön suhteen. Se ei ole todellakaan pitänyt lupaustaan, kunnioittanut lupaustaan, ja jos te sanotte, että rikkomusmenettely mahdollis- tai haluttaisiin välttää, niin sitten on kyllä oltava selkeät ehdot, mitä vaaditaan Unkarilta, jotta ei tähän jouduta. Jotta ei jouduta toteamaan, että rikkomusmenettely käynnistetään. Minun mielestäni nämä asiat ovat erittäin ö, selvät. Mikä muu tässä nyt enää voi riittää kuin rikkomusmenettely? Mutta miten todella vältämme tällaiset ongelmat. Miten äh, huolehdimme siitä, että sopimuksia kunnioitetaan? Kiitoksia. Edustaja Ernst. Itsekin pyysin puheenvuoroa ja pyysin, että Safi Intveld olisi kokouksen puheenjohtajana sillä aikaa, jos tarve vaatii. Minä itse valiokunnan tavallisena jäsenenä Unkarista. Haluan esittää muutaman kommentin. Ensinnäkin se, mitä Unkarissa tapahtuu, on taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia muutoksia, joita on tarvittu kovasti viimeisen 20 vuoden aikana. Ja edellisellä hallituksella ei ole ollut riittäviä enemmistöjä tai ei ole ollut poliittista tahtoa riittävästi näille muutoksille. Kaikki olettivat, että järjestelmän perustaa pitäisi muuttaa. Kaikki Unkarissa asuvat tietävät, että näitä muutoksia tarvitaan. Me tarvitsemme perustuslain ja väliaikaisesti muutos tehtiin vuonna 1989 Kaikki ymmärsivät, että näitä muutoksia tarvitaan ja perustuslaki, uusia perustuslakeja tarvitaan todellakin. Totta kai voi käydä niin, että virheitä tiettyihin lakeihin tulee ja virheet on korjattava. Mutta en kuitenkaan katso, että tästä saa syntyä sellaisia huhuja, että Unkarissa toimitaan demokratian ja äh, oikeusvaltion periaatteiden vastaisesti. Tietyssä vaiheessa tietyt lait eivät välttämättä ole eu lainsäädännön mukaisia. Kyseessähän on prosessi ja totta kai komissio on perussopimusten vaalia – ja sen täytyy seurata näitä prosesseja. Tämän analyysin ja mekanismien kautta sitten voidaan tehdä loppupäätelmä siitä, mitä pitää muuttaa. Annetaan komission tehdä työnsä, eikä tätä prosessia pitäisi tällä tavalla politisoida mielestäni. Ja sitten Levain esille nostavat kysymykset. Jos katsotaan näitä kaikkia, tuomarien eläköitymisikä, kaikissa jäsenvaltioissa – on eläköitymisikäraja. Ikäraja vaihtelee 65, 70, 62. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö tuomari voisi työskennellä tämän ikärajan jälkeen, mutta hän ei voi työskennellä tuomarina enää sen ikärajan jälkeen. Tällainen tapaus oli Saksassa esillä hiljan ja äh, asianosainen voitti tapauksensa, koska äh, todellakin hän pystyi tämän ikärajan jälkeenkin vielä työtä tekemään. Meillä on myös tuomioistuimien hallinto, joka on ministeriöiden hoidossa. Miksi katsotte, että jos ministeriö on tästä vastuussa, niin sitten itsenäinen viranomainen, jonka johto valitaan kahden kolmasosan enemmistöllä, olisi jollakin tavalla itsenäisempi. Meillähän oli tällainen äh, oikeusasiamiesjärjestelmä. Nyt kyseessä on riippumaton valvonta, jolla on paljon enemmän äh, valtuuksia. Minusta on tärkeää, että... Kiitos Sofi, kiitos. Uh, Vaikea on pitää kyllä aika puheenjohtajasta kiinni. Saanko nyt jatkaa kuitenkin puheenjohtajana? Seuraava puhuja on Uh, I have Mrs. Alfano. I will list... Edustaja Alfano. Speakers who will speak now. Luen nyt listan kaikista puhujista, jotta olemme täysin selvillä vesillä. Ja jotta voimme pitää kiinni aikataulusta. Alfano. Then we have Mrs. Morvai, we have Mr. Foss, Mrs. Gomez, Mr. Michel, Mr. Alvaro, Mr. Mulder, Mr. Mulder, Yes. Uh, Mr. Sugar, Mrs. Boskurt and Mrs. Mr. Sire. Okay, now I close the list. Lista nyt suljetaan. Sì, io non mi voglio ripetere rispetto a quello che già è stato detto. Kiitos. En toista nyt kaikkea sitä, mitä täällä jo kollegat ovat sanoneet. Halusin esittää kysymyksen Rovalle Baille. Onko tarpeen Euroopan parlamentin tehdä päätöslauselma asiasta. Mehän teimme näin muun muassa medialain suhteen. Eli nyt tilanne on se, että sadat ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa koska ovat työskennelleet mediassa. Ja nyt kun meille todettiin, että vain 14 uskontoa ovat hyväksyttyjen luettelossa. No sitten tämä oikeuslaitoksen uudistaminen ja tuomarien eläkeikää. Olen erittäin erittäin huolissani. Unkarissa on todettu, että tarvitaan joustavia tuomareita. No ei kai tuomari nyt kuulu olla joustava. Hän toteuttaa lakia kansalaisten nimissä. Mitä ihmettä tämä oikein tarkoittaa? Siis... Seitte. Ryhmäni on pyytänyt artikla 7 toimeenpanoa, että tämä ei koske niinkään Unkaria, vaan tämä koskee sitä, että on pidettävä kiinni oikeudesta on taattava demokratia ja perusoikeudet ja erityisesti meidän on saatava 500 miljoonaa kansalaista ja muutkin EUn ulkopuolella ymmärtämään, että, että perusoikeuksia on kunnioitettava erityisesti niiden taholta, jotka jo kuuluvat jäsenvaltioihin Euroopan unionissa emme ehkä koskaan pääse mihinkään Euroopan Yhdysvaltoihin, koska ei meillä ole tällaista kunnianhimoa, eikä meillä ehkä koskaan tule olemaan tiettyjä oikeuksia edelleen kampanjamme asioista, jotka pitäisi olla jo itsestäänselvyyksiä. Minulla on vain yksi varmuus kaikesta siitä, mitä täällä on tänään sanottu. Tämä laki, joka... Niin tämä tuomarilakihan on ad personam, personam laki. Olen jo käynyt katsomassa äh, siellä näitä äh, tuomareita, jotka olivat äh, yli 62-vuotiaita. He, ymmärsin kyllä, mistä kysymys. Meidän kaikkien pitäisi tehdä kaikkemme, jotta voisimme taata Euroopan unionin ja perussopimusten kunnioittamisen. Edustaja Morvai. először is magyarul szeretnék beszélni, és... Kiitoksia. Haluaisin puhua Unkaria. Ensimmäiseksi haluaisin kysyä jotakin komission edustajalta. Tällä hetkellä Eurooppa-oikeudessa on määritelmiä koskien ihmisoikeuksia. Pohdin sitä, miksi vuonna 2005-2010 Unkarissa on ollut niin paljon ongelmia ihmisoikeuksien kanssa, esimerkiksi poliisin raakaa käyttöä, mielivaltaisia vangitsemisia, mielenosoitusten valvomisia. Tänä ajanjaksona Euroopan unioni ei ole millään tavalla ottanut käyttöön artikla 7 Unkaria vastaan, mutta ei myöskään mitään mihinkään muihin toimiin ole ryhdytty ihmisoikeuksien rikkomisen takia. Ei, ei ole edes kritiko- kritisoitu sitä. Voisitteko selittää meille, miksi näin on? Minä olen ollut todistamassa kaiken näköisiä ihmisoikeusrikkomuksia ja olen hyvin läheltä nähnyt näitä uhreja. Minun on vaikea puhua rauhallisesti tämän kaltaisessa keskustelussa, joten luen tämän täältä niin, että saan hillittyä vähän tunteitani. Meillä on ihmisoikeus, Kirja. Täällä ensinnäkin sanotaan, että kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus. Kansalliskunnat voivat siis vapaasti valittaa oman poliittisen järjestelmänsä ja kulttuurisen taloudellisen kehityksensä. Kansainvälinen oikeus on pääasiallinen ja on, voidaan olettaa, että se velvoittaa kaikkia valtioita. Kaikilla kansakunnilla on oikeus valtioon näin täällä lainsäädännössä tekstissä sanotaan. Ja kaikilla kansalla on oikeus itsemääräämisoikeuteen. Tässä tapauksessa unkarilaisilla. Unkarin kansa ei voi menettää tätä oikeutta, ei Unkarin valtion oikeutta voida antaa Euroopan unionille tai pankille tai kenellekään. Ei se voi myydä perusoikeuttaan, kansan oikeuttaan ilman mitään vastinetta. Unkarin valtio ei voi luopua tästä kansakunnan oikeudesta, koska ei tämä oikeus kuulu valtiolle, vaan kansalle. Tämän keskustelun otsikkona on tilanne Unkarissa, mutta on unohdettu tämä perusoikeus. Lainsäädäntö, olemassa olevaa lainsäädäntöä voidaan ymmärtää vain niin, että se on alistettu tälle suurelle periaatteelle kansojen itsemääräämisoikeudelle. Näin tämä pitäisi ymmärtää. No onko nyt ongelmia Unkarissa? On kyllä paljonkin, mutta ei niillä alueilla, joita te ajattelette tai joita Yhdysvaltojen hallitus ja muut edustajat ajattelevat. Että siellä on ihmisoikeuskriisi. Enemmistö unkarilaisista elää kurjuudessa. Monilla ei ole työpaikkaa esimerkiksi, vaikka heillä on hieno tutkinto ja heidän on tehtävä monia pikkutöitä saadakseen riittävästi ansioita selvitäkseen. Ei, ei ihmisoikeudet ovat, ole sovi yhteen heidän tilanteensa kanssa. Edelleen he tekevät työtä vaarallisissa olosuhteissa monen, monta kertaa. Kerron tämän Guen kollegoille. Ei ole myöskään mitään AY-oikeuksia. Suuret monikansalliset yhtiöt eivät niitä suvaitse. Monet maanväljelijät eivät voi myydä omia tuotteitaan, tai jos ne, he niitä myyvät, ne kustannukset eivät tule katoituksi. Monet tekevät työtä kolmella sadalla eurolla kuussa. Kyllä vain, älkää sensuroiko minua. Meidän on peru- puolustettava ilmaisuvapautta. Puheenjohtaja, jos katkaisette mikrofonini, niin minun on sitten keksittävä toinen tapa, että saisin sanottavani sanotuksi. Haluaisin, että komissio vastaisi kysymyksiini. Puheenjohtaja keskeyttää. Minä haluan puolustaa eurooppalaisia työntekijöitä kesken. Valiokunta oli kovin avokätinen ja tarjosi teille viittä minuuttia puheajaksi. Tämä sopi meille. Klassin pyynnöstä. Tämä oli ihan ok. Nyt jatketaan, edustaja Foss. Kiitos. Täällä kuulen nyt poliittista toiveajattelua ajattelua ikään kuin moraali pohjaltamme ja minä olen sitä mieltä, että oikeus on kaiken taustalla, koska muuten joudumme todella mielivallan uhreiksi. Esimerkiksi medialakien suhteen kaikki ei varmaankaan sovi kaikille, mutta niin kauan kuin nämä ovat juridisesti pitäviä, päätöksiä, niin ei niihin ole nokan koputtamista. Rauhalle Bay on oikein hyvin ymmärtänyt sen, että ää, toimien on perustettava niiden oikeellisuuteen. Ja kun puhutaan perusoikeuskirjasta, perusoikeuskirjahan täällä nyt on pidetty mittatikkuna, mutta sen soveltamisala itse asiassa liittyy Euroopan unionin sellaisena – eikä välttämättä sen jäsenvaltioihin, joilla toki on poliittinen tai moraalinen ähm, perustelu toimia näin, mutta ei sitova, koska muuten vaatisin, että esimerkiksi Espanjan kohdalla sadat tuhannet ihmiset äh, perusoikeuskirjan mukaan äh, menettävät äh, omaisuutensa ilman mitään korvausta. Mitä tulee Unkariin ja rikkomusmenettelyn käynnistämiseen, jos se mm, jotain oikeutta vastaan rikkoo, niin tehkäämme näin. Näin toteaisin joka tapauksessa, mutta kun me puhumme tässä nyt esimerkiksi tietosuojavaltuutetun riippumattomuudesta, niin on myös muita jäsenvaltioita, joissa tilanne on hyvin vastaava kuin Unkarissa, mutta ei siitä keskustella Eli minun mielestäni, jos asia tulee käsitellä, niin tavallisen rikkomusmenettelyn kautta. Ja kyllähän nyt pitäisi erityisesti pitää kiinni siitä, että oikeuden on oltava toimintamme pohjalla. Ja minä luotan aivan täysin komission ja voin todeta, että komission analyysi aivan varmasti tulee olemaan juridisesti pitävä. Siis me voimme olla poliittisesti montaa mieltä eri asioista, mutta meidän on muistettava, että äm, nämä asiat on hoidettava niiden laillisuuden kautta eikä poliittisen toiminnan. Kiitos. Edustaja Gomes. Puheenjohtaja, viimeksi kun olin Unkarissa, Osallistuin siellä parlamentissa kaunisen seremoniaan. Siellä oli Amerikanin kongressiedustaja myös paikalla ja nuoria diplomaatteja sekä Euroopasta että Amerikasta. Tämä oli siis Budapestissa ja medialainsäädäntö keskustelu oli silloin kiivana käynnissä ja kysyimme, mitä oikein tapahtuu. Täytyy kyllä todeta ikäväkseni, että kaikki ne, jotka asuvat Budapestissa, kertoivat, että heidän käsityksensä on se, että hyvin auktoritäärinen, fasistinen, jopa sana fasistinen käytettiin, fasistinen vaihe oli käynnissä. Minä olin järkyttynyt. Mutta kun katson, mitä tapahtui medialainsäädännön suhteen, niin mikään ei ole parantunut sittemmin. Päinvastoin radioasema on suljettu, ammattilaisia on erotettu, sensuuri on vallitsevaa. Ja kun katsotaan Venetsian komission kantaa uuteen perustuslakiin ja vaalilainsäädäntöön, ja katsomme sitä, että vaalilainsäädännön vaikutus voi olla niin, että pääoppositiopuolue tehdään laittomaksi. Rova Lebay mainitsi, että myös oikeuslaitoksen riippumattomuus on kyseenalaistettu, keskuspankki ja niin edelleen. Ei kyse ole pelkästään Unkarista, vaan kyse on meistä ja EUsta. Kyse on minusta, Portugalista. Kyse on siitä, että niiden, jotka, joiden pitää valvoa perus sopimusten toteutumista eivät ole tehneet työtään. Komissio ei ole tehnyt omaa työtään, eikä myöskään neuvosto ole tehnyt työtään. Nyt parlamentin on tehtävä oma äh, tehtävänsä ja todellakin ajettava asiaa eteenpäin. Ei tämä kohdistu Unkarin kansaa vastaan, vaan se on kansan hyväksi ja kaikkien kansojen hyväksi, koska me elämme yhteisessä, yhteisessä eurooppalaisessa talossa. Meillä on sääntöjä ja me noudatamme lainsäädäntöä ja demokratian periaatteita. Kiitos. You made the... Kiitos, edustaja Gomes. Nyt puheenjohtajan tehtävä ei ole kovinkaan helppo. Täytyy jatkaa. Edustaja Mitchell. Oui, euh, madame la présidente, madame... Puheenjohtaja, hyvä pääjohtaja. Haluaisin sanoa, että se tapa, jolla tätä keskustelua käydään, niin toden, sanoakseni olen vähän hämmentynyt. Monet täällä ovat lähteneet työmatkaan kollegoille. Täällä on vaikeitakin tilanteita. Ymmärrän, ymmärrän Engeliä ja ymmärrän kallia, Tämä ei ole helppo tilanne. Joten eh, voitte uskoa, että minä en tule puhumaan mitenkään hysteerisesti. Haluaisin vain käyttää kaikkein tärkeintä parlamentin jäsenen oikeuttani. Haluan esittää jotakin kysymyksiä ja huomioita, enkä tunne kuuluvani mihinkään ikään kuin kansantuomioistuimen olisi aika vulgaaria ajatella, että parlamentti silloin kun se viisaasti hyödyntää omaa oikeuttaan muuttuisi jonkinlaiseksi tuomioistuimeksi. Vapaus, demokratia, laillisuus, syrjimättömyys, perusoikeuksien kunnioittaminen ovat keskeisiä Euroopan unionin arvoja. Kuulin täällä aikamoisen asian sanotaan, että perusoikeuskirjaa sovellettaisiin vain Euroopan unioniin, mutta ei sen jäsenvaltioihin. Tämähän on aika paksua aivan mahdotonta, hirvittävää. Haluaisin lisätä tänne samat henkilöt ja tahot, jotka nyt vähän yksinkertaistavat ja banalisoivat sit näitä Unkaritapahtumia, niin kuitenkin haluavat puolustaa näitä samoja oikeuksia, kun niitä rikotaan Euroopan unionin ulkopuolella. Minusta tämä on pikemminkin eettinen velvoite toimia, kun rikkomukset tapahtuvat EUn sisällä liikkumattomuus, liikkumattomuus odottelu, mielisteleminen, siitäkään ei ole kaukana. Kyllä äh, henkilöiden kuvamme kansalaisten silmillä, silmissä tämä todella aiheuttaa uskottavuuskriisin ja, ja vie pohjaa eu hankkeen äh, perustukselta. Se, mitä Hunkarissa e- nyt tapahtuu, tämän haluan aika voimakkaasti sanoa, se ei ole mitään banaalia eikä merkityksetöntä, vaan hyvin korkeariskistä riskistä se todella vaaranta koko EUn idean, jossa on, on kyse humanismista, avoimuudesta, solidaarisuudesta, edistyksestä, oikeudenmukaisuudesta, e- kaiken kaikkiaan yleismaailmallisten arvoista, suvaitsemattomuus ja nationalismi haluttaisiin hylätä ja halutaan myös hylätä puolueellisuus en halua mitenkään syyttää tämän hallituksen pyrkimyksiä, vaan toimia. Minä syytän juuri siitä, että on tehty vaikka moinen synti ja toimittu puolueellisesti. On pyritty toimimaan niin, että saadaan aikaan puolueellinen valtio, valtio, joka on yhden poliittisen virtauksen palveluksessa. Onko teillä joku ongelma, hyvä Rova? Problem. Mikäs ongelma teillä on? You feel uncomfortable. I can understand. Tunnetteko olenne kiusaantuneeksi? Sen minä kyllä ymmärrän. No niin, nämä... Niin, haluaisin muistuttaa, että nämä toimet ovat toimia, ei tekoja, eivät intentioita ja pyrkimyksiä. Edustaja Michel vien teiltä nyt puheenvuoron. Te ylititte puheaikanne. Sen minä halusin sanoa, jos sallitte. En ymmärtänyt. Mais une bonne voix. Je continuerai à crier alors. No sitten jatkan myöhemmin. Comment? No ça je sais pas parler en... Teidän pitäisi varmaankin puhua unkariksi. En minä osaa unkaria. Aivan lyhyesti puhun vielä. Minulla on vielä pari juttua täällä sanomatta. Se, mitä nyt tapahtuu Unkarissa, Unkari on eurooppalainen maa, siellä on kyse siitä, että ollaan muuttumassa demokraattista järjestelmää. On the behalf of the... Te Alden eh, puhujana olette yksi joukossa. Tavalliset jäsenet saivat vähemmän puheaikaa, kaksi kolme minuuttia. Minä olin avokätinen teidän kanssanne tällä kertaa. Eli nyt puheenvuoronne päättyy. Kiitos, edustaja Michel. Seuraavana listalla on edustaja Alvaro. Herzlichen Dank, Frau... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Voisin jatkaa siitä, mihin Louis Michel päätti. En ehkä kuitenkaan yhtä tunteellisesti, mutta kyllä huolenaiheeni on sama. Ei kyse tässä ole Unkarista, niin kuin täällä on todettukin. Kyse on Euroopan unionin jäsenvaltion toiminnasta ja siksi on aivan yksi lysti, onko se Saksan liittotasavalta, Ranska, Iso-Britannia, Unkari tai mikä hyvänsä, muutamia nimetäkseni. Valitettavasti ei ole montakaan unionin jäsenvaltiota, jolla ei mitään ongelmia olisi perusoikeusalalla ongelmattomat maat ovat kyllä pieni vähemmistö. Jos Unkari ei olisi Euroopan unionin jäsenvaltio, olen varma siitä, että monet jäsenvaltioistamme esimerkiksi suurlähettilästasolla tekisivät uhkailuja vaikkapa kauppasuhteiden jäädyttämisestä tai muista sanktioista. Eli me vaadimme enemmän kolmansilta mailta kuin omilta jäsenvaltioiltamme, erityisesti jossa nämä kuuluvat omiin eh, puolueperheisiimme tai niiden hallitukset. Kööpenhaminan kriteerien kunnioittamisvaatimus ei suinkaan pääty EU-jäsenyyteen. Jäsenyyden toteutumiseen olisi valitettavaa, jos komissio ja neuvosto hyväksyisivät Kööpenhaminan kriteerien rikkomista. Euroopan parlamenttihan sen on näköjään jo hyväksynyt. Jos jäsenvaltio heti jäsenyyden tot toteuduttua ähm, voitaisiin saattaa vastuuseen siitä, että se ei kunnioita Kööpenhaminan kriteereitä, niin varmasti näitä muita olisi koko joukko eikä yksinomaan Unkari. Niin, komissio on sopimusten suojelija sen täytyy huolehtia omaa tehtävänsä, mutta kyllä artikla 7 antaa neuvostolle aivan yhtä lailla kuin komissiolle ja Euroopan parlamentille mahdollisuuden käynnistää menettely. Ja mehän tiedämme kaikki, minkä kriteerien pohjalta artikla 7 voi soveltaa. Taustalla on artikla 2 eli oikeusvaltioperiaate. Ja nyt kyllä, jos äh, keskuspankin riippumattomuus asetetaan kyseenalaiseksi, samoin oikeuslaitoksen ja samoin tietosuojavaltuutetun, niin kyllä tässä varmaan perusteluja on tarpeeksi. On valitettavaa, että Foss ei ole enää paikalla, mutta toteaisin <laughs> kyllä, että Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen perusoikeuskirja on ollut voimassa joka ikisessä jäsenvaltiossa, eikä voi asettaa mitenkään kyseenalaiseksi sitä, etteikö perusoikeuskirja sitoisi jäsenvaltioita myös yksittäin. Yksi asia, jonka haluaisin nostaa esiin, ehkäpä Parahin Kinga voi sanoa, että tämä oli virhe, mutta virheet tulee korjata. Ja kun nyt katsotaan, kuinka usein näitä virheitä Unkarissa tapahtuu, niin ei se enää ole mikään virhe, vaan se on selvä suuntaus. Kun nyt täytyy nimittää muita, tai nimetä muita jäsenvaltioita omien virheiden perustelemiseksi, <laughs> niin toteaisin, että se nyt on aika likaista peliä. Ja toteaisin myös, että eh, kyllä myös toimimattomuus voi eh, olla eh, hyvin suuri ongelma. Edustaja Sogor. Thank you very much. I'm speaking also. Kiitos. Minäkin Puhun nyt jäsenenä enkä varakoordinaattorina EPPstä. Puheenjohtaja mainitsi jo ensimmäisen näkökulmani, niin en lähde enää tarttumaan tähän tuomioistuinten riippumattomuuskysymykseen, mutta sitten kollegat puhuivat täällä uskonto, ja radioista. Medianeuvosto ei ole poistanut toimilupaa tältä radioasemalta. Voin kyllä antaa teille yksityiskohtaista tietoa tästä tapauksesta, jos haluatte. tiedä vain yhdestä slovakialaista radioasemasta, joka kiellettiin slovakian kielilainsäädännön äh, takia. Mutta jos nyt palataan tähän kirkkolakiin. 27 jäsenvaltion joukossa on viisi. Yhdeksän jäsenvaltiota Unkarin ohella jossa on alle 14 tunnustettua kirkkokuntaa. Belgiassa niitä on vain kuusi. Nämä 14 tunnustettua kirkkoa edustavat 99 prosenttia unkarilaisista. Muilla kirkoilla on oikeus rekisteröityä. 83 on jo rekisteröintipyyntönsä esittänytkin ja eräs toinenkin seikka. Kun verrataan moniin muihin jäsenvaltioihin tilannetta Unkarissa, niin ei ole mitään valtion uskontoa. Monissa jäsenvaltioissa valtionuskonto on, mutta Unkarissa sellaista ei ole. Tämä vain kirkkolaista. Euroopan parlamentin jäsenenä minun täytyy kyllä vastustaa sellaisia viittauksia, joita kollega esitti, kun hän sanoi, että Unkarissa on hallitus tai ilmapiiri, joka osoittaa, että siellä vallitsee fasismin ilmapiiri. Entisen, entisestä kommunistimaasta tulleena, äh, jos minä lähden väittämään, että kollegat ovat stalinisteja. E-, eihän minä näin voi sanoa. Teidänkin pitäisi vastustaa tällaista kielenkäyttöä, jos joku puhuu tähän tyyliin. Haluan päättää puheenvuoron, koska en, en tässä halua yksityiskohtiin tarttua, mutta toistan vielä sen, että radiota Unkarissa ei suljettu. Kun katsotte hieman eteenpäin tätä asiaa, niin ymmärrätte, miten siinä oikein kävi. Älkää uskoko kaikkea, mistä lehdistö kirjoittaa. Thank you, Mr. Shogor. next... Kiitos, edustaja Shogor. Edustaja Mulder. This is... Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun keskustelemme Unkarista. Näin olemme tehneet myös aiemmin, muun muassa Unkarin puheenjohtajakaudella, ja mietinkin, että mitä tässä nyt tarvitaan, että komissio lähtisi liikkeelle sen sijaan, että se vaan tutkii ja tarkastelee ja analysoi? Perusoikeuskirja ja artikla 10 toteaa, että uskonnon, mielipiteen ja vakaumuksen vapaus taataan kaikille ja niin edelleen. Eli tämä ei totea, että tulisi olla esimerkiksi tietty määrä kirkkoja, niin kuin Unkarissa nyt näköjään on. Mielestäni tässä rikotaan selvästi Euroopan unionin lainsäädäntöä. Voisiko komissio kertoa minulle, onko totta, että 17. tammikuuta se tulee päättämään rikkomusmenettelyn käynnistämisestä, kyllä vai ei? Minun mielestäni nyt on korkea aika meidän saada riippumaton äh, päätös tästä asiasta, koska näyttää siltä, että komissio ei tähän kykene. Uh, äh, Mrs. Boskurt. Kiitos, edustaja Boskurt. Ähm, thank you, Chair. Uh, ähm, yeah, ik heb vraag aan de commissie. Kiitos, puheenjohtaja. Uh, Minullakin on komissiolle kysymys. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun täällä tosiaan puhutaan Unkarista ja nyt tuolloin puhuttiin perustuslaista ja tietenkin demokratian ja ihmisoikeuksien merkityksestä ja on aivan oikein, että katsotaan kysymyksiä, jotka eivät ole aivan kunnossa. Euroopan unionin jäsenvaltio on kuitenkin tässä nyt kysymyksessä, nimittäin Unkari. Medialain kohdalla kyse oli jo perusoikeuksista ja minun mielestäni asia hoidettiin tuolloin aika huonosti. Rova Redding, vastuullinen komission jäsen, ei tuolloin mielestäni puuttunut itse asiaan. Puututtiin vain hyvin teknisiin yksityiskohtiin. Ja minulla ainakin oli sellainen vaikutelma, että tämä oli komissiolle kyllä menetetty tilaisuus. Ja nyt kysyisinkin komissiolta seuraavaa miten suuri riski on sille, että sama tapahtuu jälleen tälläkin kerralla. Sillä jos asiaan ei nyt puututa kunnolla, niin tämä antaisi kyllä aika huonon esimerkin ja ennakkotapauksen muille maille. Kyllä tässä todella tarvittaisiin rikkomusmenettelyn käynnistäminen. Voitteko vielä kehitellä tätä ajatusta hiukan eteenpäin? Kiitos. Uh, Kiitos edustaja Sayer. Thank you very much. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minun määritelmäni fasistiselle tai kommunistiselle metodille on oikeastaan sellainen, että kun esittää kommentteja illallispöydässä ilman perehtymistä aiheeseen. Unkarin toimintaa ei voi luokitella fasistiseksi saman tapaan kuin edustaja teki. Tällaista ei voida hyväksyä. Koskaan ei saa tuomiota antaa ennen kuin asia on tutkittu. Tämä kommunistiaikakaudella tapahtui hyvin useinkin. Ennen kuin tuomioita langetetaan, niin täytyy kyllä asioita tutkia perusteellisesti. Kun kuuntelin komission edustajan puheenvuoron, niin se oli kyllä hyvin selkeä ja siinä oikealla tavalla arvioidaan tilannetta. En tiedä, oletteko tietoisia, mutta uusi perustuslaki siis laadittiin ja jotkut täälläkin kritisoivat, että se hyväksyttiin yhdeksässä kuukaudessa. Haluaisin muistuttaa, että eh, perussopimus, joka eh, hyväksytään lähiaikoina, hyväksytään, siinä, hyväksytään neljässä viidessä viikossa – 230 lakia, ennätysmäärä lakeja hyväksytään ja siellä on 30 perustuslain tasoista lakia, jotka hyväksytään. Oikeastaan edellisen hallituksen jäljiltä Unkari oli romahtamistilassa ja oikeastaan tämä on melkomoinen katastrofi. Julkiset palvelut ovat kuralla ja oli jopa puolisotilaallisia joukkoja, koska hallitus ja poliisi eivät voineet tarjota kansalaisille turvallisuutta. Fidesz-poliitikot, minä itse olen Fideszin poliitikko, jos joku ei minua vielä tunne, niin me perimme sen, sellaisen järjestelmän, jossa vaadittiin valtavia uudelleenjärjestelyjä. Kyseessä on kansan tahto, sen suhteen, että tarvitaan suurta muutosta. 230 uutta lakia ja parikymmentä perustuslain veroista lakia johtavat siihen, että saamme äh, koneiston, joka toimii. Tämä on tilanteen taustalla. Jos kyseessä olisivat olleet vain nämä neljä viisi virhettä, niin olisin hyvinkin tyytyväinen, koska näin lyhyessä ajassa tällainen työmäärä ei muutoin onnistu. Jos vain neljä, viisi, kuusi kohtaa on sellaisia, joissa ollaan äh, törmäyskurssilla EU-lainsäädännön kanssa, niin varmasti Unkarin parlamentti siinä tapauksessa olisi tehnyt oikein mainiota työtä. Haluankin pyytää teitä tutkimaan tätä kysymystä. Olen täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka katsovat, että parlamentilla on oma toimivaltuutensa, oma oikeutensa ryhtyä toimiin. Mutta kun ajattelette tätä valtavaa lainsäädäntömäärää, 90 prosenttia lainsäädännöstä ei ole edes käännetty millekään muulle, äh, muulle kielelle. Ja käännös nyt ei ole ainut ongelma. Täytyisi ymmärtää myös oikeusjärjestelmä ja sen toiminta. Tämä on valtava vastuu parlamentin äh, kannalta ja sen arvioinnin kannalta. Komissio totta kai voi auttaa meitä näissä erityiskysymyksissä. Haluan pyytää teiltä ymmärtämystä. Tietyt kollegat ovat kritisoineet Unkaria siitä, että se ei noudata Euroopan unionin lainsäädäntöä. Herra Michel, jos ette edes tämän menettelytavan sääntöjä voi kunnioittaa, minkälainen moraalinen oikeus teillä sitten on toimia näin? Kiitos. Euh, niin haluaisin vastata, kun minun viitattiin tuossa puheenvuorossa. En puhu pitkään, ei mitään hätä. Niin haluaisin vain muistuttaa, hyvät kollegat, siitä, että minun tärkeä oikeus on ottaa kantaa ei mihinkään aikomuksiin tai ohjelmaan, mutta suhteessa tekoihin. Minun mielestäni Euroopan parlamentin oikeutena on toimia näin, mutta on aivan totta, että te olette nyt jo tottuneet siihen, että perusoikeuksia ei kunnioiteta. Nyt kukaan ei saa enää puheenvuoroa. Annan puheenvuoron nyt uudelleen Rouva jotta voimme kuunnella vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä, Rouva Well, thank you very much, Chair. And, um, as a... Kiitos. Niin kuin ymmärrätte, on hyvin vaikea antaa yksityiskohtaisia vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin, jotka on tänään nostettu esille. Yritän ryhmitellä kysymyksiä jo, jollakin tavalla. Monet kysymykset liittyvät siihen, mitä tapahtuu, hyväksyttäisiinkö tällaista hakijavaltialta, onko kohtelu erilaista jäsenvaltion suhteen verrattuna niihin, jotka ovat vasta hakijavaltion asemassa. Se, että me käymme tätä keskustelua tänään ja se, että ensi viikolla täysistunnossa jälleen käydään keskustelua ja se, että komissio on toistuvasti viime vuoden puolivälistä lähtien ja jälleen joulukuussa, kun kävi ilmeisemmäksi, että nämä lait täsmentyisivät. Komissio puuttui tilanteeseen ja parlamentti on puuttunut tilanteeseen. Komissio on sanonut aivan selvästi, että perussopimuksia ja perusoikeuskirjaa jäsenvaltioiden on kunnioitettava. Nyt komissio tällä hetkellä varmistaa, että todellakin ei pääse käymään niin, että jäsenvaltio ei kunnioittaisi näitä tekstejä, lakitekstejä. Tämä totta kai pätee jäsenvaltioihin ja myös hakijamaihin. Meillä on varapuheenjohtaja Redingin lausunto täysistunnosta – viime kesäkuulta. Hän totesi, että totta kai jäsenvaltioilla on oikeus muuttaa perustuslakiaan, hyväksyä uusi perustuslaki, mutta niin ikään hän teki selväksi, että perustuslain on oltava yhteen sopiva EUn perussopimusten, lakien, periaatteiden ja perusoikeuskirjan kanssa. Tässä hengessä me työtämme teemme, enkä näe eroa sen suhteen, mihin parlamentti yrittää päästä ja mihin komissio pyrkii. Totta kai kaikilla toimielimillä on oma roolinsa. Komissio on, on perussopimusten valvoja, sillä on sen mukaisesti erityinen rooli. Se voi toimia vain eh, hyvin perusteltujen oikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Kun lainsäädäntöä nyt on täytäntöönpantu tammikuun alusta saakka, nyt on 12. päivä, jos en erehdy, ja komissio jo joulukuussa ryhtyy hyvin aktiivisiin toimiin näiden kysymysten eh, parissa. Ne ovat äärimmäisen monimutkaisia kysymyksiä. Me teemme työtämme esimerkiksi oikeudellisten käsitteiden parissa – jotka ovat hyvin monimutkaisia ja kuitenkin täytyy päästä sellaisen lopputulokseen, joka ei ole eh, kyseenalainen oikeudellisesti. Kuitenkaan tämä ei ole pelkästään oikeudellinen kysymys, vaan me kaikki hyväksymme sen, että kyseessä on, on, on oikeudellinen ja myös poliittinen kysymys. Sitten toinen kysymys, johon olen usein otteeseen palannut. Mikä on, mitkä ovat ne oikeusperustat, jolle työ perustuu, jotta voidaan tarkastella Unkarin lainsäädännön yhteen sopivuutta EUn lainsäädännön kanssa? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Tuomarien eläköitymisiän kohdalla katsomme yhteensopivuutta direktiivin tekstin kanssa. Kyseessä on direktiivi syrjimättömyydestä työpaikalla työllistämisessä – oikeuslaitoksen riippumattomuuden suhteen meillä on eh, perusoikeuskirjan artikla, ja tässä on vahva yhteys artiklan kaksi perussopimuksessa. Tietosuoja viranomaisen riippumattomuuskysymyksessä me tutkimme yhteensopivuutta tietosuojadirektiivin kanssa – vuodelta 1995. Tässä oikeastaan toinen kysymysryhmä. Sitten oli kolmes, kolmas ryhmä kysymyksiä, jotka käsittelivät sitä, mitä me odotamme Unkarilta. Se, mitä komissio odottaa Unkarilta, aivan niin kuin muutakin jäsenvaltioita, on se, että se noudattaa täysin EUn lainsäädäntöä noudattaa täysin sekä kirjainta että henkeä perussopimuksessa ja perusoikeuskirjassa. Sitten esitettiin kysymys siitä, mitä komissio tekee ensi viikolla. Voitteko sanoa, mitä komissio aikoo tehdä ensi viikolla? En voi sanoa, mitä komissio aikoo tehdä ensi viikolla, koska komissio tekee päätöksen analyysin pohjalta, jonka viimeistelemme ja totta kai komission oikeus on päättää, mitä se sitten viime kädessä päättää. Mitä komissio sitten on tähän mennessä tehnyt? Se on nostanut esille vahvan huolen. Puheenjohtaja Barroso ja varapuheenjohtajat ovat nimenomaan tämän oikeudellisen analyysin pohjalta nostaneet esille huolensa Ensi viikolla on 17. päivä tammikuuta ja nämä lain, tämä lainsäädäntö on ollut voimassa tammikuun alusta lähtien. Varmasti ymmärrät, että komissio tekee päätöksen niin, että se käyttää kaikkia valtuuksia, joka sille on annettu perussopimuksen vartijana. Jos tarve vaatii rikkomusmenettely jäsenvaltiota vastaan, käynnistetään, mutta tästä päätöksen tekee komissio ensi viikolla. Thank you. Kiitos rouva Vai, kiitos näistä vastauksista ja kiitos myös ajastanne. Me olemme puolisen tuntia myöhässä aikataulustamme esityslistan suhteen, joten tämä kohta esityslistalla on nyt lopun käsitelty ja voimme siirtyä välittömästi viimeiseen kohtaan tänään Kyseessä on Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotinen kehys vuosille 2013-2017. Some minutes until you leave. Muutama minuutti, jotta salista poistujat voivat poistua. Thank you very much. ask uh, the colleagues to take their seats. Pyydän kollegoita palaamaan paikoilleen. I ask all the colleagues, everybody who's in the room and would like to continue the discussion. Pyydän niitä, jotka ovat salissa, haluavat jatkaa kokousta, pyydän teitä istuutumaan, muut voivat poistua salista. Pitää jatkaa esityslistan mukaisesti. Either take your seats or leave the room. Istuutukaa tai poistukaa salista, olkaa hyvät. So, uh, the last part on our Viimeinen kohta esityslistalla on komission ehdotus Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisesta kehyksestä vuosille 2013-2017. artiklan 5 mukaisesti asetuksessa 168 kautta 2007, jolla perustetaan perusoikeusvirasto. Toiminta-alat määritellään viisivuotisessa monivuotisessa kehyksessä. Nykyinen kehys tulee tiensä päähän vuoden 2012 lopussa. Tämän ehdotuksen tavoitteena on määritellä monivuotinen kehys, tälle virastolle kaudelle 2013-2017, niin kuin asetuksen artikla 5 vaatii. Meillä ei varsinaisesti ole esittelijää. Näin ollen komissio saa puheenvuoron, jotta se voi yksityiskohtaisemmin esitellä ehdotuksensa. Ja totta kai, jos kollegat haluat käyttää puheenvuoron, se on mahdollista komission puheenvuoron jälkeen. Sen jälkeen palaamme esityslistan kohtaan, kun saamme asialle esittelijän. Nyt puheenvuoron saa komissio. Voitte esitellä yksityiskohtaisesti ehdotuksen. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Te muistutitte ja tästä kontekstista. Edessänne on neuvoston päätösehdotus, jolla vahvistettaisiin monivuotiset toimintakehykset vuosiksi 2013-2017. Tämä, tämä, on, tämä velvoite on siinä asetuksessa, jolla perustettiin kyseinen virasto. On määriteltävä monivuotiset toimintakehykset, jossa määritellään temaattiset alat, joiden puitteissa virasto tulee tekemään työtä. On erittäin tärkeää ymmärtää, että kyseessä ei ole mikään monivuotinen ohjelma, Kyseessä on riippumaton virasto, joka vuosittain päättää oman työohjelmansa, mutta tämä työto, työohjelma on määriteltävä temaattisissa puitteissa ja juuri tämä on tämän nyt kyseessä olevan ehdotuksen tarkoitus. Siinä pyritään määrittelemään vuosiksi 2013-2017 nämä temaattiset alueet, joiden puitteissa virasto tulee tekemään työtä. Nykyinen monivuotinen toimintakehys kehys päättyy vuonna 2012 viimeisenä päivänä, joten on aivan välttämätöntä, että ensimmäinen tammikuuta 2013 virastolla on monivuotinen uusi toimintakehys, joka on hyväksyttynä, joka on toimintakelpoinen. Mitä sitten on otettu huomioon, kun ollaan määritelty näitä temaattisia aihealueita? Siinä on useitakin asioita, ne on määritelty viraston perustavassa asetuksessa. Aivan ensinnäkin on määriteltävä, että viraston on tehtävä työtä unionin valtuuksien puitteissa ja aihe, kohdealojen on sijoitettava unionin valtuuksien alalle. Siinä on myös määriteltävänä unionin määrittävät prioriteetit. Toinen keskeinen asia koskee sitä, että nämä kohdealat on määriteltävä ottaen huomioon käytettävissä olevat varat. Tämä on tietenkin tärkeää, kun olemme nyt leikkausten aikakaudella. On siis hyvin määriteltävä nämä kohdealat, muistaen, että virasto ei voi puuttua mihin tahansa alaan Tavoitteena on se, että varmistetaan viraston toiminnan keskittäminen todella keskeisille alueille, jotka ovat keskeisiä EUn politiikan täytäntöpanemiseksi. On siis huomioitava käytettävissä olevat rahoitusvarat, talouden tiukkojen aikojen vallitessa. Tämä oli komissiolle tärkeä. Sitten on tärkeä lisäarvo ja päällekkäisyyksien välttäminen on aivan selvää, että viraston ei pitäisi työskennellä sellaisilla aloilla, jotka on jo hoidettu muissa virastoissa tai elimissä. Tiedättehän, että perusoikeusviraston yksi tärkeä toimi on kerätä luotettavia vertailukelpoisia tietoja. On muitakin tahoja, jotka tekevät työtä näillä aloilla. Komissio on nyt pyrkinyt siihen, että kohdealueella otetaan huomioon tämä päällekkäisyyksien välttämisen tavoite. Mitä nämä kohdealueet sitten ovat? Olette ne nähneet ehdotuksessa. En halua niitä nyt lukea täältä, mutta on muistettava, että nämä kohdealueet kattavat oikeuden, uhrien tilanteen, informaatioyhteiskunnan, yksityiselämän suojan, henkilötietojen suojan, romanien integraation, poliisiyhteistyön, oikeusalan yhteistyön, no, lapsin oikeudet, syrjimättömyyden, maahanmuuton, integra- maahanmuuteen kotouttamisen, rasismien, ulkomaalaisvastaisuus, nämä ovat myös asetuksessa mainittu. Siellä on todettu, että monivuotisessa kehyksissä on aina oltava mukana rasismi ja ulkomaalaisvastaisuus. Viraston on aina tehtävä työtä näillä aloilla. Nämä kohdealat on määritelty sen jälkeen, kun on kuultu eri osapuolia, erityisesti kansalaisyhteiskuntaa, ja pyrimme tasapainoon niin, että virasto voisi tehdä työtä todella avainprioriteettien parissa, kuitenkin niin, että viraston toiminta ei liikaa hajautuisi nykytilanteissa. Ei voida ajatella, että virasto tekisi työtä kaikilla rintamilla. Yksi avainasemista asioista on jatkuvuus. Ja virasto on nyt jo kerännyt tietoja useilta alueilta vuosien ajan ja kaikki tuntevat joitakin tuotteita aloitteita, jotka koskevat esimerkiksi syrjimättömyyttä. Nämä ovat EU-tutkimuksia, ne koskevat myös homovastaisuuden torjuntaa. Täällä on monia tärkeitä kertomuksia tuotettu näissä asioissa. Pyritään jatkuvuuteen, ne ovat eu prioriteetteja. Ja näin ollen monet jo aikaisemmin aikaisemmissa toimintakehyksissä olevat kohdealueet on säilytetty. Sitten on tärkeää huomioida se, että Lissabonin sopimus on astunut voimaan näissä toimintakehyksissä uutuus onkin tämä Lex kolmas pilari, sen mukaan tulo, eli toisin sanoen oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa ja poliisiyhteistyö. Nämä ovat aloja, jotka aikaisemmin eivät olleet monivuotisissa toimintakehyksissä mukana, koska virasto saattoi tehdä työtä ainoastaan unionin oikeudenmukaisesti ja ennen Lissabonia kolmas pilari ei kuulunut yhteisen oikeuteen. Nyt nämä pilarit on poistettu ja virasto voi työskennellä kolmannen pilarin asioiden parissa – Ainoa este tässä on se, että nämä alat olisi mainittava todella monivuotisessa toimintakehyksessä ja tästä syystä uusissa monivuotisissa toimintakehyksissä on tarkoituksena ottaa mukaan yhdeksi kohdealueeksi sekä poliisiyhteistyö että yhteistyö oikeuden yhteistyö rikosasioissa. Sitten vielä oikeusperustasta toimintakehys perustuu artiklaalle 352, joka, koskee, joka on siis Euroopan unionin toiminnasta annetussa sopimuksessa. Tämä on perusteltu niin, että toisin kuin ensimmäisen toimintakehyksen kohdalla, joka, jonka oikeusperusta oli viraston perustavassa asetuksessa, tuomioistuimen oikeuskäytännössä on kuitenkin tämän jälkeen sanottu, että mitään toissijaisia oikeusperusteja ei voida käyttää, vaan vaan on käytetty todella tätä artiklaa 352, jonka perusteella on virasto perustettu. Toisin sanoen, tähän tarvitaan Euroopan parlamentin hyväksyntä. Näinhän ei ollut ensimmäisen monivuotisen toimintakehyksen kohdalla. Silloin ei tällaista hyväksyntävelvoitetta ollut olemassa. Tiedän, että tämä on nyt aivan ensimmäinen kerta, kun esittelemme tämän ehdotuksen. Ja kuten tiedätte, perusoikeusvirasto on aivan keskeinen väline Euroopan unionille. Sen kautta voidaan saada luotettavia, vertailukelpoisia tietoja perusoikeuksien alalta kentältä. Ja tämä on todella tärkeä väline. Sen kautta voidaan määritellä tulevien vuosien toiminta-alat ähm, virastolle ja komissio todella toivoo, että se voi tehdä teidän kanssanne yhteistyötä, kun ehdotuksesta neuvotellaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Uh, we have two... Kiitos. Kaksi kollegaa haluaisi käyttää puheenvuoron. Ensin edustaja Michel. Lors de la proposition de modification du programme. Kun ehdotettiin tätä vuoden 2007-2012 monivuotiseen ohjelman muuttamista Euroopan parlamentin oikeus oikeudellinen yksikkö sanoi, niin kuin aivan sanat, aikaan, niin kuin totesitte, nämä yhteistyö, yhteistyö rikosasioissa ja poliisiyhteistyö, jos ne halutaan mukaan, on muutettava säännöksiä, jotka ovat asetuksessa, jolla perustettu perustettiin virasto. Näitä ongelmia tulee joka kerta, kun halutaan muuttaa monivuotista ohjelmaa. Haluaisin kuitenkin tässä viitata teille tärkeämpään asiaan, joka liittyy siihen ei-keskusteluun, jota johti puheenjohtaja joitakin minuutteja sitten. Haluaisin todeta, että virasto ei voi ottaa kantaa tilanteeseen tietyissä jäsenvaltioissa, vaan sen on otettava kantaa horisontaalisesti. Minusta tämä on aivan uskomatonta. On aivan uskomatonta, että virastoa, virastoon ei voida vedota esimerkiksi koskien Unkarin tilannetta. Näin ollen minun mielestäni meidän pitäisi muuttaa asetusta, jolla virasto perustettiin niin, että meillä olisi lopultakin riippumaton virasto, autonominen virasto, jonka jolla on laajat valtuudet, joka siis olisi hyödyllinen EU, EUlle, muun muassa silloin, kun rikotaan perussopimuksen artiklaa 7 omalta osalta, niin minä ainakin uskon, että tämä muutos olisi keskeinen. Mikäli virasto ei voi huolehtia yhdestä jäsenvaltiosta, niin onpa se aika turha virasto sitten. On tietenkin tärkeää, että meillä on tilastoja. On tärkeää, että meillä on temaattinen horasintolainen näkemys, mutta on vielä tärkeämpää, että voidaan toimia konkreettisesti ja voidaan että, että virastolla olisi todellista tutkimusvaltaa myös jäsenvaltioissa. Thank you, Mr. Michel. Kiitos, herra Michel. Intveld, olkaa hyvä. Yes, thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Onpa äh, aika kummallista. Neljästä jäsenestä kaksi eli puolet aikoo osallistua tähän keskusteluun. On kovin valitettavaa, että meitä on näin vähän paikalla sillä haluaisin todeta, että ähm, ja halusin kiittää teitä siitä, miten johditte tuota aiempaa esityslistan kohtaa keskustelua Unkarista. En ole herra Michelin kanssa samaa mieltä. Kun olemme keskustelleet romani- tai homo väestön oikeuksista, mutta niin eikö perusoikeusviraston tulisi olla kaikkien näiden keskustelujen ytimessä? Mielestäni kyllä tämä keskustelu ansaitsisi huomattavasti enemmän huomiota ja useamman jäsenen läsnäolon. Kun me puhumme näistä puitteista, meidän tulisi puhua myös perusoikeusviraston toimintatavasta, sillä kun Euroopan parlamentti virallisesti pyysi perusoikeusvirastoa Äh, valmistelemaan äh, tiedotusvälineiden vapaudesta vuosikertomuksen. Tämä kertomus olisi käsitellyt kaikkia jäsenvaltioita, <laughs> niin perusoikeusvirasto kieltäytyi. Sanoi vain, että ei, ei käy, että muka mandaattia ei ole. Tämä oli ihan selkeä äh, kieltäytyminen ja niin kuin herra Michel, minäkin olen aina halunnut perusoikeusviraston olevan todellinen aito perusoikeuksien toteutumisen vahtikoira ja toivoisin, että mm, siitä nyt sellainen tämän ehdotuksenkin kautta tulee. Kiitos. Nobody. Kiitos Sofi. Puheenvuoron saa vielä komissio. Muut eivät halua käyttää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Madame la présidente, euh, voudrais... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain hieman selvittää sitä, mitä täällä sanottiin. Se oli aika tärkeää. Olen sitä mieltä, että meidän on erottettava toisistaan keskustelu koskien tätä ehdotusta, joka muodostaa puitteet, joilla määritellään kohdealueet. Ja sitten tämä toinen kysymys on pidettävä sitä erilleen Se koskee sitä näkemystä, joka meillä voi olla tästä virastosta. Pitäisikö virastolla olla enemmän tehtäviä, enemmän valtaa ja niin edelleen. Tämän ehdotuksen tarkoituksena ei ole määritellä viraston tehtäviä ja vastuualueita vaan Se kuuluu perusasetuksen alaan. On olemassa arviointiprosessi, jolla virasto arvioidaan. Se aloitetaan tänä vuonna. Arviointi alkaa riippumattoman tahon laatimalla tutkimuksella, joka valitaan tietenkin menettelyn mukaisesti, ja, hän, ja se sitten tulee tekemään tutkimuksen viraston toiminnasta ja se käsitellään perusoikeusviraston hallintoneuvostossa. Siellä on riippumattomia henkilöitä, jotka eivät edusta jäsenvaltioita ja nämä henkilöt sitten antavat suosituksia luultavasti vuoden 2013 al- alkupuolelle. Se tekee suosituksia komissiolle, parlamentille ja neuvostolle siitä, millä tavalla virastoa voitaisiin parantaa. Ja tuolloin voidaan käydä keskustelua toimivaltuuksista, mahdollisista muutoksista, hiomisesta koskien tehtäviä ja toimivaltuuksia, mutta se mikä meillä on tänään edessämme ei ole tuo asiakirja. Tämän, tämän päiväisen ehdotuksen tavoitteena ei ole tuo, vaan tarkoituksena on luoda kehykset, jotka on oltava valmiina ensimmäinen tammikuuta 2013. Ja näissä kehyksissä on määriteltävä nämä kohdealueet, joten todellakin on tärkeää muistaa, että näiden toimintakehysten tavoitteena ei ole asetuksen mukaan muu kuin määritellä nämä kohdealueet, eikä tarkoituksena ole muuttaa tätä niin varsinaista järjestelmää. Ne, jotka olivat mukana ensimmäisissä neuvotteluissa ja tekin tiedätte tästä hyvin, keskustelu virastoa koskevista näkemyksistä on hyvin tärkeä ja monimutkainen, siitä on pitkään puhuttu. Silloin kun eh, viraston perustava asetus hyväksyttiin, mainittiin, niin kyseisessä asetuksessa on mukana arviointijärjestelmä, joka todella tulee tuottamaan ensimmäisen tuloksensa ensi vuoden alussa. Ja tuolloin, tuossa vaiheessa voimme sitten käydä keskustelua siitä, kuinka virasto on toiminut ja mitä voisimme tehdä, jotta se toimisi paremmin. Mutta selvyyden vuoksi halusin vielä sanoa, että tänään kyseessä on ehdotus, joka käsittelee aivan muuta asiaa. Kiitoksia. Uh, and uh, I'm sure that uh, for next time. Varmasti. Seuraavalla kerralla, kun tiedämme esittelijän varjoesittelijät, voimme käydä hieman vilkkaampaa keskustelua tästä aiheesta. Nyt olemme käsitelleet kaikki kohdat esityslistaltamme, joten voin vain ilmoittaa seuraavan kokouksen päivämäärän. 23. päivä tammikuuta on perustamiskokous kello 17.15-17.45 ja sitten säännönmukainen valiokunnan kokous on 25. ja 26. päivä tammikuuta. Kiitos yhteistyöstä. Thank you. Kiitos.